Liebe Kolleginnen und Kollegen. Rakkaat kollegat, toivotan teidät tervetulleeksi ja samalla toivotan kaikille hyvää uutta vuotta. Tämähän on meidän valiokuntamme ensimmäinen kokous tämän uuden vuoden 2010 puolella. Tervetuloa tähän ympäristöasioista vastaavan komissaariehdokkaan kuulemistilaisuuteen. Toivotan Janes Potocnikin sydämellisesti tervetulleeksi tänne meidän valiokuntaamme. Seuraavan kolmen tunnin aikana haluamme saada vaikutelman ehdokkaasta siinä suhteessa, että onko hän kykenevä hoitamaan tämän, tällaista tärkeää virkaa, onko hänellä riittävä eurooppalainen vakaumus – onko hän myöskin henkilökohtaisesti riippumaton ja näin kykenevä hoitamaan tehtäviään. Ja parlamentti myöskin arvioi hänen salkkuun liittyviä toimintamahdollisuuksia ja viestintätaitoja politiikassa ja erityisesti Euroopan politiikassa tälläkin on keskeinen merkitys. Näin sanotaan niissä säännöissä, jotka liittyvät uuden komission nimittämiseen. Kollega Potocnik on antanut kirjalliset vastauksensa meidän esittämiimme kysymyksiin ja kollegat ovat saaneet tämän kysymysvastauspaketin kaikilla työkielillä. Seuraavan kolmen tunnin aikana tulemme toimimaan seuraavalla tavalla. Komissaari ehdokasta pyydetään esittämään oman alustuksensa, joka on maksimissaan 10 minuutin pituinen. Sen jälkeen meillä on kysymyksiä ja vastauksia varten varattuna 160 minuuttia. Ja tämä kaikki tapahtuu ping-pong-periaatetta noudattaen, eli yksi kysymys, yksi minuutti ja sitten kahden minuutin vastaus komissaari ehdokkaalta, sitten 45 sekuntia lisäkysymykseen ja sitten vielä loppuvastaukseen yksi minuutti aikaa. Eli tässä on tällainen viiden minuutin rytmi ja sen jälkeen vielä kolmen minuutin rytmi. Ja tämän kolmen minuutin rytmin suhteen toimitaan niin, että kysymys 50 sekuntia, kaksi minuuttia vastaukselle eikä lisäkysymyksillä anneta mahdollisuutta. Tämä kolmen minuutin rytmikin löytyy tästä ohjelmasta ja kaikki, jotka saavat esittää kysymyksen, tietävät, miten asia hoituu. Ja komissaari ehdo, ehdokas saa lopussa vielä viiden minuutin puheenvuoron. Mikäli kysymyksen esittäjä ei ole paikalla, niin kysymystä ei esitetä laisinkaan, eikä sen tilalla esitetä muuta kysymystä, joten pyytäisin pysymään täällä. Ja toinen kysymys sen pitää liittyä suoraan komissaarin antamaan vastaukseen, eikä sillä saada puuttua johonkin aivan toiseen aihealueeseen. Ja komissaari ehdokas voi kieltäytyä vastaamasta kysymykseen, mikäli tätä sääntöä ei noudateta. Ja tämän proseduurin suhteen mainittako myöskin, että aikataulu on tiukkaakin tiukempi. Ja minä toivoisin kaikkia kollegoja, myöskin komissaari ehdokasta, pidättäytymään annetuissa puheajoissa, koska muuten minä joudun kyllä katkaisemaan mikrofonin armotta, muuten tämä homma ei toimi ja pyydän jo tässä vaiheessa anteeksi. Niin, kollega Potelchnik, te ette ole eurooppalaisilla areenoilla mikään keltanokka. Te olette toimineet tutkimuskomissaarina ja se liittyy läheisesti myöskin Euroopan ympäristöpolitiikkaan, esimerkiksi nanoteknologiasta puhuttaessa tai puhuttaessa uusista polttoaineista. Mutta uusiakin haasteita ja uusia kysymyksiäkin on tässä tarjolla teille. Ja juuri tämän vuoden alussa, kun puheenjohtaja Barroso on antanut ilmastonmuutokselle oman salkun ja toisen salkun energiapolitiikalle, niin tämä muistaen on tärkeää todeta, että Euroopan unionin ympäristöpolitiikalla on oma ulottuvuus, oma visio, oman kenttä, jolla se voi sitten profiloitua seuraavan viiden vuoden aikana. Eli kaiken kaikkiaan me suurella mielenkiinnolla jäämme odottamaan nyt teidän alustustanne, mitä aiotte tehdä tämän kautenne aikana, joten olkaa hyvä arvoisa komissari ehdokas. Thank you, chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin eh, jäsenet, tämä on erittäin eh, erikoinen tilaisuus ja harvinainen tilaisuus saada puhua äidin, äidin kieltäni Sloveniaa, jota sitten tulenkin käyttämäänkin. Niin, kiitoksia herra Lainen. arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on, totta, että julkisen verran haltijalla on suuri vastuu, ja sitä täytyy sitten olla täällä teidän edessänne Euroopan kansalaisten valitsemien edustajien edessä on oikein, että, että minä tiedän, että joudun va, va, luonnehtimaan tulevaisuuttani ja tehtävän kuvani julkisesti. Jotkut jo teistä tuntevat minut ja minäkin olen jo tullut tuntemaan muutaman teistä. Minä olen slovenialainen, olen ollut viimeiset viisi vuotta tutkimuskomissaarina. Varmaankin tiedätte, että olen koulutukseltani taloustieteilijä ja että johdin Slovenian neuvotteluryhmää silloin, kun jäsenyysneuvottelua käytiin EUn. <clears throat> Minulla on kaksi lasta ja olen innokas lentopallon pelaaja. Aluksi sitaatti omasta puheestani. Eurooppa ei vihreänä valtiona tule selviämään. Maailma selviää sinisenä planeettana tai ei selviä ollenkaan. Tämä on puheestani vuonna 2008. Se äh, kuvastaa äh, teemaa, joka on luonnehtinut minun äh, uraani tutkimuskomissaarina ja joka tulee myöskin sitten alleviivaamaan kautta niin myöskin ympäristökomissaarina jos minut nimityksini vahvistetaan. Kysymys kestävästä kehityksestä kaikissa, kaikessa mielessä, mutta erityisesti ympäristön kannalta on olennaisen tärkeää tärkeä kansalaisille erityisesti. Eurooppa ei juonnut mistään oppikirjasta tai perussopimusta. Siitä on kysymys, siinä on kysymys arkisesta elämästä, miljoonien kansalaisten arkisesta elämästä. Siellä eurooppalaiset säännöt ovat voimassa ja eurooppalaisetta lisäarvoa peräänkuulutetaan todellisuudessa ja oikeasti. Muutama vuosikymmen sitten Eurooppa oli raunioina, se tarvitsi jälleenrakennusta, eurooppalaiset olivat epätoivoisia ja Äh, haluaisivat sovit, äh, elää sovinnon hengessä. Euroopan unioni on tuonut rauhaa, vakautta, turvallisuutta ja lupaus, lupauksen vauraudesta. Euroopan yhteistyön äh, pohja lepää juuri tässä. Nyt olemme on kyllä hiukan läpe, lä, levänneet laakereillamme, lepänneet näiden vanhojen saavutustemme varassa. Nämä 50 vuotta sitten saavutettu, saavutettu pohja toimii vain, eh, jos me jatkamme yhteistyötä nyky, sukupolven kanssa. Eurooppa ja muukin maailma ovat muuttuneet dramaattisesti ja jatkaa sitten muuttumistaan, pidämme tai emme. Me olemme kytkeytyneet toisimme vähän enemmän ja enemmän, riippuvaisia toisistamme. Meillä on paljon etuja, joita jaamme globaalistisen elämässä, mutta myöskin on paljon ongelmia. Meillä on edessämme ilmastonmuutos, e, e, energiapulaa, pandemioita ja näin poispäin. Äh, turvallisuusuhkaisia uhkia, äh, taloudellista epätasapainoa ja lista jatkuu loppumattomiin. Nämä ongelmat eivät kunnioita rajoja, ne ovat kaikkien ongelmia, globaaleja ongelmia. Nämä uudet haasteet juontavat yhte, äh, nostavat yhteisva, yhteisvastuun tuntoa ja yksilöllisen vastuun tuntoa. Me, ne reaktiomme eurooppalaisiin näihin haasteisiin ovat tehokkaita vain, jos reagoimme yhdessä. Tämä on hauras vuosisata. Meidän täytyy tehdä tästä kestävän kehityksen ja maailmanlaajuisen hallinnan vuosisata. Jotta näin pääsi, voisi tapahtua, maailma kaipaa vastuullista Eurooppaa, Eurooppaa, joka kykenee puhumaan yhdellä äänellä ja joka voi oivaltaa poliittisen johtajuuden idean. Sin, sellaista Eurooppaa minä puolustan ja siihen uskon. Se on se Eurooppa, johon myöskin nuorempi sukupolvi voi identifioitua ja pitää sitä omanaan. Meillä on, olemme äh, ja jälkisodan äh, resurssi raaka-ainepohjaisesta taloudesta siirrytty äh, tietopohjaiseen talouteen. Se on valtava murros. Puheenjohtaja äh, Barosahan on todennut, että kun lähestymme 20 vuotta, me tarvitsemme lähentyneemmän ja koordinoidumman lähestymistavan sekä mitä tulee uusiin kasvun lähteisiin investoimiseen kuin myöskin poliittisiin parannuksiin, erityisesti Euroopan komission ja Euroopan parlamentin suhteiden lähentämiseen. nämä, näitä tavoitteita kannatan ja tuen ja uskon, että Lissabonin sopimuksen kautta meidän kumppanuutemme nousee entistä suurempaan arvoon. Minä olen puhunut hauraasta maailmasta. Juuri tämä hauraus tekeekin ympäristöstämme niin tärkeän osan tulevaa, tulevaisuuttamme. Mikä voisi olla perustavaa laatua olevampaa kuin esimerkiksi huolto yhteisen, yhteisestä hengitysilmastamme, yhdestä juomaverestämme huolehtiminen. Joskus puhuttiin ympäristökysymyksistä moraalisina kysymyksinä. Se oli tällainen markan, marginalisoituneiden asiantuntijoiden melastuskenttä. E, olivat tärkeitä, mutta eivät kiireellisiä asioita. Näin ei enää suinkaan ole asianlaita. Ympäristö kiinnostaa kaikkia poliittista ideologiasta huolimatta. Me, meillä on edessämme tieteellistä näyttöä ympäristö, ympäristötuhoista, jotka ovat meidän itsemme aiheuttamia. Koko lain, kokonainen eurooppalaisten sukupolvi ö, ovat vaatineet selkeää ja päättäväistä toin, toimintaa ö, tämän planeetan pelastamiseksi jota me olemme, tämän planeetan pelastamiseksi, jota me olemme itse vaurioittaneet. Ei kysymys ole enää tulevista sukupolvista, vaan ihan jo omastammekin. Äh, äh, tämän ohella myöskin äh, ympäristön suojeleminen on taloudellisesti myöskin tärkeää Meidän yhteiskunnallisesti. Ei meillä ole mitään tällaista hopean luotia tätä ratkaisemaan, mutta vihreä sellainen minusta. Ennen kiistä sitä, että ympäristö, ympäristön suojelu käy kalliiksi ja se vaatii raskasta hallintoa, mutta välttämätöntä ja hän säästää rahaa sitten pitkällä aikavälillä. Se parantaa meidän elämänlaatuamme, elvyttää talouttamme, luo uutta työpaikkaa. Toki uutta, uusia työpaikkoja kasvua tarvitaan, mutta me tarvitsemme sitten niitä niin, että ne istuvat yksin kestävän kehityksen kanssa. Me tarvitsemme tietoon perustuvaa resurssipohjaista, resurssitehokasta talouselämää. Minä ympäristökomissaarina tulen pohti, miettimään vaikutuksia ja tuloksia, mitä sillä tarkoitan. Japanilaiset sanovat, että nätisti visio ilman toimintaa on, on, on päiväuni, mutta toiminta ilman visiota on painajainen. Me siis tarvitsemme visioita, me tarvitsemme informaation, analyysiin, tietoon ja vankkaan faktaan perustuvaa, perustuvia politiikkoja ja toimia – Ja meidän täytyy tietysti sitten näitä, näitä politiikkoja toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Ympäristö on hyvin monimutkainen, monimutkainen maailma itse, ja tämän vuoksi monet ympäristöpoliittiset kysymykset äh, limittyvät muiden äh, vastuiden ja intressien kanssa. Sen vuoksi minä olen äh, jos minä haluan jonkun vaikutuksen tehdä ympäristölle, ei riitä, että perehdyn pelkästään ympäristöpoliittisiin kysymyksiin. Minun onkin tarkoitus kattavasti ja johdonmukaisesti seurata yhteisöpolitiikkaa laajemminkin. Haluan varmistaa sen, että, me, että meillä käytettävissä olevat rahoitukselliset instrumentit palvelevat tätä ympäristön politiikan tarpeita minä aion avata uusia kumppanuuksia jäsenvaiden kanssa ja alueiden kanssa ja eh, huolehtia siitä, että toissijaisuusperiaate suinkaan ole este, vaan, vaan pikemminkin käyntiin paneva voima yhteistyön voimastamiseksi. Ja minä haluan, että kaikki eh, yhdessä parantavat eh, ympäristöä. Käytetään vuoropuhelua tehokkaampana keinona, aseena, dialogia esimerkiksi teidän kanssanne, arvoisat mepit, muiden kansalaisjärjestöjen, liike-elämän, eurooppalaisten kanssa, myöskin kansainvälisesti. Haluan, että ympäristöpolitiikka on kaikkien huulilla e, niin kuin ei koskaan ennen. Se perustukoon näyttöön ja olkoon sitten vuoropuhelun vahvistumaa, vahvistamaa. Tehokasta, valtavirtaistettua, mutta kohdennettua. Seuraavaksi muutama pääluonehdinta tulevan, tavoitteista. Niin ensinnäkin resurssitehokkuus. Niin, raaka-ainetehokkuus. Minä haluan, että 2020 Eurooppa äh, perustuu äh, vahvalle, kestävälle, kestävälle, kestävälle ja raaka-aineiden järkevälle käytölle luoren työpaikkoja. Meidän täytyy katsoa siitä, miten kasvu ja resurssit ovat äh, kytköksissä toisiinsa laajemman, laajemminkin yhteiskunnallisesti. Se ei ole helppoa, mutta mahdollista tästä ympäristöteknologiastakin on tulossa yhä houkuttelampi teollisuuden ja elinkeinoala. Mitä sitten tulee tähän valtavälistämisen vihertämiseen, minä, minä pyrin etsimään tuomaan uutta ympäristöpoliittista painoarvoa päätöksentekoon, vaikka me emmekä voi vähentää esimerkiksi laskea ympäristöpolitiikkaa taloudellisin äh, rahasummin. Me täytyy kuitenkin päästä irti tästä PKT-riippuvuudestamme, jotta, jotta sisäistää näitä ulkoistettuja toimenpiteitä. Tässä tulen käyttämään vanhoja kokemuksien hyväksyneen talouselämän alalta. Esimerkiksi jos äh, me pyrimme todellakin äh, ympäristöä muutoksia ja ilmastonmuutosta estämään, meidän täytyy ottaa näistä opiksi biodiversiteetti eh, ja muut eh, eh, haasteet ovat todellakin tärkeitä. Ensinnäkin mm, täytäntöpano. Meidän täyt- me voimme jo nyt nykyisen lainsäädännön täytäntöpanoksi tehdä paljon. Siitä on paitsi sovittu lakikirjoissa ja se on, ne ovat täytäntöön pantavissa, ja, mutta ää, tämä täytäntöpano tarjoaa sitten oikeudellisen turvan ja tasapuolisen toimintakentän kaikille elinkeinon, elämän ja muille toimijoille. Niin, nyt kyllä olette yli... Your message, Slovenia... Olette valitettavasti ylittäneet puheaikanne. Valitettavasti emme voi antaa teille enempää aikaa, mutta niin sanoitte, että teidän rakas harrastuksenne on lentopallo ja toivottavasti tämä sitten auttaa teitä sitten tässä jatkossa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa EPPn puolesta kollega Richard Ziva. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoissa komissaari ehdokas, teillä on se etu, että voitte jo siteerata itse itseään, te olette ollut jo komissaarina ja toiseksi te tunnette proseduurit, mutta jokin on varmasti kuitenkin muuttunut aikaisemmin. Ö, on puhuttu mahdollisimman vähän konkreettisesti mutta tällä hetkellä me kaikki kannatamme ympäristön suojelua ja äh, kehitystä ja tutkimusta, mutta varmasti erilaisissa poliittisissa ryhmissä ja kaikissa instituutioissa tämä ajattelu on laajentunut. Olen lukenut nämä kirjalliset vastaukset näihin kysymyksiin, niin niissä vastataan jo hyvin moneen, mutta olisin kuitenkin pyytänyt tässä kuulemisessa konkreettisesti antamaan kolme vastausta erityisesti resurssitehokkuuteen, resurssistrategiaan liittyen, koska se on on kuitenkin erittäin keskeinen aihealue ja aivan erityisesti olen kiinnostunut vedestä. Minä tulen 2000, se, että sanotte, että 2012 tulette esittämään ehdotuksen, on mielestäni liian vähän. Kiitoksia. Seuraavana komissaari ehdokas Potocnik, olkaa hyvä. It is, uh, one of the things which I have... Tämän olen ainakin oppinut perehtyessäni tässä vapaa vapaa aikana näistä äh, ympäristö, ympäristökysymyksiä ja, ja niihin reaktioita. Äh, lähestymistavan pitää olla horisontaalinen ennen kaikkea. Olen varma siitä, että ei ole mitään muuta kuin kokonaisvaltainen lähestymistapa mahdollinen. Mon, monesti sellaiset, äh, äh tällaiset äh, Eh, ehkäisevän eh, luonteiset eh, toimet ovat, ovatkin itse asiassa sellaisia, joita kollegani pitävät esteinä myöskin. Silloin yhteistyö, sisäinen yhteistyö välttämättä ole hedelmällistä komissiossa, jos tarkastellaan tätä lainsäädäntöä, koko ajan ympäristölainsäädäntöä. Sitä on 250 erillistä lakia vesi ja jäte ovat vaikeimmat. Mutta äh, meillä äh, on hyviäkin, hyviä, äh, hyvin menestyneet menneisyydessä. Tulevaisuudessa haluamme ensinnäkin lähivuosina valmistaa suunnitelman 2012, eli siis eurooppalaisten, eurooppalaisen vesihuollon suojelemisen perussuunnitelman, tämä suisto lähestymistavan kautta, joka on sisällytetty uuteen vesilainsäädäntöönkin. Samoin haluaisin painottaa veden säästötoimia, veden saatavuutta, ilmaston kykyä reagoida ilmastonmuutoksiin ja näin poispäin. Minusta nämä ovat, äh, tässä on kysymys äh, paitsi vesilainsäädännön äh, uusimisesta ja muustakin. Kiitoksia. Linda Mekevän. Kiitoksia seurana Linna Mekevän. Zusatzfrage, Ai niin, pyydä, anteeksi. Kollega Zeber, teillä on vielä lisäkysymyksen mahdollisuus. Niin te siis toisin sanoen vesidirektiivin täytäntöönpanon tutkinnan kanssa olette. Se, olette siihen siis tyytyväinen, onko näin, että se mitä sektorilla tapahtuu ilmastonmuutoksen takia, niin ilmeisesti se ei edellytä lisätoimia. Teollisuus tarvitsee vettä, maatalous tarvitsee vettä ja hyvin monissa äh, monilla alueilla on erittäin suuri vesipaine. Riittääkö tosiaan vesidirektiivin täytäntöönpano eikä tarvita muita toimia sen lisäksi? Toinen lisäkysymys, tuletteko te tekemään jotakin sen eteen, että seuraavien rahoitusnäkymien aikana saadaan lisää taloudellisia resursseja vesipuolelle? Kiitos. We don't have only water framework. That... Meillä, on paitsi vesi, vesipuitedirektiivi, meillä on avoin vesidirektiivi, suistovesidirektiivi ja niin poispäin. Ja esimerkiksi kaupunkijätevesidirektiivi on hyvin erittäin hankala toteuttaa. Muistan, kun olin neuvottelemassa meidän maamme jäsenyydestä Euroopan unionin, siinä oli yksi paha kompastuskivi. Tämä on ihan tuore, lain, tuore laki. Ja sitten me, muitakin uusia lakeja täytyy katsoa, miten ne toimivat. Ei kaikki tietenkään ole nyt vielä täydellisesti reilassa, mutta, mutta lupaan, että niihin, tarka, niihin niin tarkastellaan asianmukaisen horisontaalisesti. Mitä, mitä sitten tulee rahoitustukeen, se on tietysti tärkeää, mutta tätä maatalouspolitiikka, yhteen maatalouspolitiikka, muut ovat, ovat sitten kollegojeni päänsärky vaikka ne on tietystikin selkeä rooli ympäristöpolitiikassa. Yhteistyö on tässäkin ajava. Kiitoksia ja nyt Linnemäkeven saa puheenvuoron. Commissioner Designate, you know... Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset komissaari ehdokkaalle, että tiedätte, että meille ja myöskin suurille yleisölle nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja meidän ryhmämme tulee esittämään tänään lukuisia kysymyksiä ja ne perustuvat julkisiin keskusteluihin. Ne ovat kysymyksiä, joita kansalaiset haluaisivat esittää teille. Ja minä haluaisin nyt kysyä teiltä seuraavaa. Te viittasitte visioonne. Te haluatte ryhtyä tuumasta toimiin, toimeen, joten nyt kysyisin, että mihin tämä johtaa? Mitä meille jää käteen viiden vuoden jälkeen? Ja kun katsoo, mitä Dimas teki, niin häneltä jäi ilmastonmuutoslainsäädäntöä meidän perinnöksemme, mutta mitä te tulette jättämään perinnöksenne? Pari äh, aika johdonmukaisia asioita. Kaksi pysyvää on kaksi minuuttia aikaa ja kaksi minuuttia aikaa vastata ja kysyä. Ne ovat pysyviä. Mutta haluaisin tässä painottaa kysymyksiä, jotka kytkeytyvät jo äh, nyky, nykyisiin tehtäviin äh, nykykomissiossa. Ensinnäkin haluan, että tämä äh, ympäristöpolitiikka saa yhä näkyvämmän roolin päätöksenteossa. Sitä ei ole vieläkään oikein oivallettu. Julkinen mielipide on erittäin tärkeä. Kaikki äsken, äsken linjamani tavoitteet sisälsivät esimerkiksi yhden, yhden kriittisen piirteen tutkimuks, tutkimuksen saralla. Eli, eli, eli tätä tutkimusta ja tuotekehitystä tarkasteltiin ikään kuin se olisi erillinen, laatikossa oleva asia. Eli että se nyt on siinä sivulla samalla, kun me, toimme työstämme jotain muita kysymyksiä. Ja erityisesti ympäristöpolitiikkahan on sellainen kysymys, johon, johon pitää tässä yhteydessä panostaa. Ja siihen on mielestäni aika pätevä. See you have one more minute. Is that not nice? Niin, vielä yksi minuutti. And uh, I would ask the services to put... Minä pyytäisin, että tota monitoria siirrettäisiin noin puolisen metriä sivulle, jotta komissaari ehdokas näkee paljonko aikaa on käytettävissä. No niin, vielä uudestaan. Eli siis tämä, nämä ovat näitä tärkeitä seikkoja, jossa pystyn jotain lisäarvoa tälle touhulle tuomaan. Kollegojen huomion kiinnittäminen tähän kokonaisvaltainen lähestymistapa – ja uskon erityisesti, että, että tässä on paljonkin liikkumavaraa. En ole eh, ihminen, joka, joka yrittäisi eh, eh, puolessa vuodessa, yhdessä vuodessa tuoda luettavaksi ne jotakin hätkähdyttävää. Tietysti tietysti pitää painottaa kaikkia tärkeitä asioita, mutta tämä on sitten jaettava viiden vuoden aikajakso, ajanjaksolle. Minä haluaisin, että te ainakin muistaisitte jatkossa sitten tämän ajan aikana, jolloin tehtiin luvasti töitä ja onnistuttiin. Hyvä, kiitoksia. Seuraavana Chris Davis. Ai niin, minun pitää tottua siihen, että lisää kysymyksellekin on annettava vielä aikaa, joten olkapa hyvä. Niin hyvä, että viittasitte puheenvuorossanne tämän ai- tähän aikaan tärkeistä työpaikoihin niin on sanottu, että miten suhtaudutte siihen, että jotkut sanovat, että meidän emme voi investoida ympäristöön, koska meidän täytyy panostaa työpaikkoihin? I think that's pretty... Kyllä työpaikkoja on tietysti äh, panostettava, äh, mutta ei ympäristön kustannuksella. Mielestäni tämä on selvä kaikille. Äh, esimerkiksi ilmastonmuutostarinahan on paras esimerkki tästä. Todellinen kysymys, jos näitä, näitä kysymyksiä lähtee pohtimaan ilmastonmuutos on todellinen. Se on ainoa todellinen tärkeä kysymys. Me, meidän vastu, vastauksemme siihen, että ilmastonmuutos on realismia, ihmisten aiheuttamaa. Silloin vastaukset, jotka liittyvät siihen, miten elinkeinoelämä tulisi reagoida, ovat aika yksinkertaiset. Tietysti tämä nimenomaan tämän liike voiton tekijät ovat tässä tulilinnalla. Ei, ei, ei riitä, että me olemme kohteleita, että kaipaavat ennustet, ennustettavissa olevia pitkävaikutteisia ö, päätöksiä. Sitten jos siihen pystymme, olemme onnistuneet työssämme. Kiitos ja seuraavana Chris Davis. Niin arvoisa komissaari ehdokas, ajasta ette pystyneet pitämään kiinni, mutta muotoilut ovat oivia, ilmeisesti tulevat suoraan sydämestä ja kysyisinkin teiltä, että Voitteko nimetä yhtään henkilöä maailmasta, joka todellakin voisi edistää ympäristöasioita samalla tavalla kuin unionin ympäristökomissaari. Haluan tällä vain viitata siihen, että tämä virka voi olla todellinen mahdollisuus, ei ainoastaan Euroopalle, vaan koko maailmalle. Joten nyt kysyisinkin, että tuleeko teistä tavallinen komissaari, joka vain pumppaa direktiivejä putkesta ulos, vai onko teissä aineesta sellaiseksi henkilöksi, joka todellakin ajaa näitä asioita, joista te puhutte? Hinnalla millä hyvänsä. Sir would be yes, but... Lyhyt vastaus kyllä, mutta kun minulla on aikaa 20 minuuttia sentään edes, yritän vähän perinpohjaisemmin vastata. Tuonnepana varmastikin kysytte siitä, että että ensin aiemmin ympäristösalkku oli yhden, yhden komissaarin äh, käsissä. Nyt siitä on sitten purettu pois ilmastonmuutos ja, ja energia. Mutta kaikki henkilöstö, jotka on tähän äh, asiaan paneutunut, ovat selkeästi asiantuntijoita. Se on todellakin tärkeää, että, että visio on kirkas mielessäni. Kun edeltäjältäni kysyin komissaari Dimakselta, että paljonko että kuinka, kuinka paljon ympäristössä on työtä. No niin paljon kuin haluat jaksat tehdä, hän vastasi. Ja minä olen tässä äh, selkeässä, äh, selkeässä roolissa maailman johtajien välissä, mutta meidän täytyy muistaa, että, että maailma muuttuu koko ajan ja että, että se edellyttää myöskin äh, meidän taholtamme tärkeitä päätöksiä, että pärjäämme tässä haurassa maailmassa. Kaikki tietenkään eivät ole samansuuntaisia, ehkä jotkut painottavat enemmän vaikka teknologiseen kehitykseen kuin esimerkiksi meidän käyttäytymisemme. Toki molempia tarvitaan, mutta tällä ja simultaaninen lähestymistapa on erinomaisen tärkeä meidän pitäisi omaa agendaamme pitää tapetilla ja tehdä kaikkemme, että pysyisimme ikään muutoksen airoina. Mutta esimerkiksi se, mitä Kööpenhaminassa tapahtui, ei, ei meidän silti pidä ruveta perumaan puheitamme ja miettimään uudestaan tavoitteitamme, vaan pitäisi miettiä sitä, että miten me saamme muut mukaan. Ja tästä, tätä taustaa vasten mielestäni minun rooleni roolini tässä tulee olemaan, olemaan tärkeä. Kiitos. Kiitoksia ja lisäkysymys. It's all right, you've got another two and a half hours to, to finish. But we've got Niin, kaksi puoli tuntiahan tässä on vielä aikaa. Niin, meidän täytyy toimia niin kuin sanomme. Niin, alustuksessa sanoitte, että lainsäädäntöä ei ole pantu kunnolla täytäntöön. Siitä löytyy esimerkkejä vaikka kuinka paljon. Komission täytäntöönpanon menetelmä on ontuva ja ilmeisesti ympäristöministerineuvostossa tämän tyyppisiä kysymyksiä ei oteta esille. Komissio ei halua ottaa tätä asiaa esille tai viitata ministerineuvostoa tämän, tämän tyyppisiin ongelmiin. Aiotteko ottaa tämän asian esille vai aiotteko vain pyöritellä papereita nipusta toiseen? Ja osoitatteko ministerineuvoston jäsenille, että he ovat kykenemättömiä hoitamaan näitä asioita? Äh, double. uh, Tämä olisi minulla on kaksitahoinen vastaus tähän lähestymistapa. Jos meillä on lainsäädäntöä, sitä, tietysti, sitä pitää tietysti sitten täytäntöpanna. Äh, se on, äh, siitä on, se on lainsäädäntö, josta on jo sovittu jäsenmaiden kesken. Ja jäsenmaat ovat sitoutuneet tähän lain, kyseiseen lainsäädäntöön. Eli minun juridinen velvollisuuteni on sitten katsoa, että sitä noudatetaan. Toisaalta tietysti on erittäin tärkeää, että ojanan auttavan käden niille, niille jäsenmaille, niissä tapauksissa, kun, kun, kun meillä on jotain annettavaa kokemuksistamme tai muista juontuen. Sloveniassa haastattelussa kysyttiin näistä tämän kysymyksiä vastaan, että en osaa vastata, kun en ole vielä virassakaan. Mutta joka tapauksessa Äh, äh, kysyt, jos kysyttäisiin, että mitä, mitä, mitä pitäisi toimia, jos minun pitäisi te, te, toimia jotenkin äh, Sloveniaa vastaan. Ihan samalla tavalla kuin muitakin jäsenmaita vastaan tietenkin. Jos se on, koska kaikki tämä on Slovenian kansalaisten etujen intressien mukaista tietysti. Kiitoksia kollega Schlüter ja Potocnik. Voisitteko katsella vähän tuota kelloa, niin silloin ehkä pysymme vielä aikataulussa. Jag ställer frågan på svenska. Ruotsiksi tulee tämä kysymys. Tätä selkeä esimerkki Reachista edellisellä vaalikaudella. Siinä todettiin kansanterveyttä uhkavan lyijy, lyijyä, lyijypitoiset aineet ja muut me olemme sitten äh, äh, äh, luetteloineet näitä pikkuhiljaa Reachiin, mutta luettelo on lähes tyhjä vielä. Mitä te ajattelette komissaarina tehdä, että tämä lainsäädäntö todella toteutuu? Sitten toinen kysymys, nämä että, että näiden määritelmä Reachin puitteissa on paljon vaisumpi kuin esimerkiksi Tukholman, Tukholman yleissopimuksen nojalla sovitut määritelmät. Mitä tämän asian korjaamiseksi ajattelette tehdä? Thank you. Kiitos. Aluksi eh, muutama sana siitä, mitä periaatteessa ajattelen tavasta lähestyä jo hyväksyvämme lainsäädäntöä. Lainsäädännön täytäntöönpanossa ei ole kysymys uusista neuvotteluista, ei siis pidä enää pohtia, miltä, mitä siinä tulee seisoa. Se on siitä jo sovittu. So, se on sitten sopimus, jota, joka on toteutettava, pantava täytäntöön siinä hengessä, kuin, kun näistä asioista sovittiinkin. Kun kysyitte tästä aine, aineluettelosta, siinä on 15 toista, siis ne, liitteessä 14 luetellut aineet. Tämä aineluettelo on minun mielestäni riittämätön, mutta olen Tajanin kanssa puhunut tästä ainoastaan. Hän oli tuolla vastuussa siitä. Me haluamme yhteistyössä tehdä, saada tuloksia aikaan. Mutta heti kun virkaan pääsen tähän asiaan, tulen kiinnittämään huomiota. Me, huomiota. Muistaakseni ensimmäinen matkanikin suuntautuu Helsinkiin, jossa tämä kemiallinen kemiavirasto toimii ja me tulemme siinä painottamaan tässä tapaamisessa, että todellakin tulemme täytäntöön panemaan sitten sopivamme asiat. Mik- mikrofonia, niin, mikrofoniteknologiassa puutteita. Jälki, jälkimmäinen kysy- kysymys äh, koski tätä pdg äh, äh, määritelmiä. Se on ää, heikompi kuin Tukholmassa. Mitä ajattelitte sen eteen tehdä? Sitten mitä tulee nanomateriaaleihin, äh, onko nykylainsäädäntö äh, äh, riittävä, mutta tämä vähän sama kuin yrittäisi planktonia pyytää ahvenverkolla, eli liian harva on se lainsäädäntö. Mitä siihen ajattelitte? tehdä? In three hours we will learn. Kolmessa tunnissa tämäkin varmaan selviää. Puhut, puhutte tästä liitteen 3, 13 äh, aineiden äh, kriteereistä. Voisin vastata tähän, että otan äh, Tajanin värittömästi yhteyttä ja haluan, että tätä asiaa ajetaan, aletaan ajaa. Nämä ongelmat ovat varmaan todellisia jos haluatte näkemykseni siitä, mitä periaatteessa ajattelen kysymyksissä, näistä kysymyksistä, jos ajatelma näitä aineita, ovat ne sitten syöpää aiheuttavia tai geenejä tai muita, tai VPTA aineita jotka ovat tällaisia kumulatavisia myrkyllisiä aineita. Puhun, puh, kysymyksessä on todella vaarallisista, kysymys on todellista, todella vaarallisista aineista, ja sit, ne, ne tietysti, tietysti pitää saada aisoihin. Kiitoksia seuraavana Julie Gilding, olepa hyvä. My question was also, um... Niin, minäkin haluaisin kysyä täytäntöön panosta. Siihen on täällä viitattu jo muutamaan otteeseen. Ja te vastasitte yleisellä tasolla, joten muotoilen kysymykseni hiukan toisin kuultuani, mitä sanoitte. Komission marraskuisessa niin sanotussa jäteasiakirjassa on mainittuna monia selkeitä esimerkkejä. Siellä sanotaan, että reilut 2000 puutet on esitetty, tapahtunut, jotka liittyvät muun muassa kansallisen lainsäädännön noudattamatta jättämiseen. Nämä ovat selkeitä lukuja ja sitten myöskin täytäntöönpano puolellakin on ollut selkeitä ongelmia ja täältä löytyisi esimerkkejä vaikka kuinka paljon, joten esimerkkejä kyllä löytyy, eli ongelmia, joihin teidän tulisi paneutua. Ja minä toteaisin ainakin kansalaisen näkökulmasta katsottuna, että tämä täytäntöönpano toteuttamatta jättäminen kyllä kyseenalaistaa tulevaa lainsäädäntöä. Ai niin, minuuttihan siinä meni. We are treated the same. No onneksi täällä ollaan tasapuolisia soitan suhteen. Niin, Va- vastaisin tähän niin, että, että ette, ette voi edellyttää minulta, että tietäisin kaikkien tapausten yksityiskohdat. Tiedän, että juttuja vireillä vaikka kuinka paljon ja, ja, ja tämmöisiä loukkaamisia kysymyksiä, juttuja on vireillä niinkin. Meillä on 560 valitusta vuodessa tästä tältä sektorilta, tältä alalta. Tulen kaiken vallassa olevan tekemään sen varmistamiseksi, että jos sovitut asiat pannaan täytäntöön, mutta täytyy tietenkin muistaa se, että, että, että minä pystyn vähän sitten orientoitumaankin asiaan, kun olen enemmän paremmin jyvällä sitten virkakauteni jälkimmäisellä puoliskolla tämä perustuu äskeisestä tai nykyisestä virastani saamiin niin oppeihin, että voin sitten äh, luottavaisemmin äh, suhtautua tekoi niin sitten jälkipuoliskolla. Mutta äh, haluan peräänkuuluttaa tätä järkevää lainsäädäntöä. Ei, ei tietenkään suinkaan ajatellen, että rimaa jotenkin laskettaisiin, vaan niin, että, että lainsäädännöstä tulisi täytäntöön pantavissa olevaa ja selkeää, koska siinä, siinä nimenomaan on, tämä on tällainen luonnonsuojelullinen ö, intressi siinä selkeästi myöskin mukana silloin. Um. kysymys? Chief. Niin, en kylläkään kuullut mitä halusin kuulla. Niin kuin Chris Davis sanoi, toivoisin, että tämä asia olisi yksi prioriteeteista, eli että seuraatte, miten jäsenvaltiot panevat lainsäädäntöä täytäntöön paremmin kuin tätä nykyä. Ehkäpä meidän tulisi ottaa käyttöön uuden lainsäädännön moratorio, jotta voimme varmistaa, että se, mitä on jo käytössä, niin myöskin sitä sovelletaan. Kiitoksia. Tämä no, korkealla esityslintalla on aika suhteellinen termi. Se, se tavallaan se, sisäänrakennettu ajatus siitä, ei se ollut tarpeeksi korkealla kollegani aikana mukaan. Implementaatio on varmasti ylhäällä minun listallani. Tulen sitä painottamaan, koska uskon, että vain täytäntöön pantu lainsäädäntö on todellista oikea lainsäädäntöä, joka on ympäristölle hyödyllistä. Muussa tapauksessa sitä ei ole mitään iloa. Ja mitään takarajaa en ruvea tietysti tässä nyt ennakoimaan. Täytyy miettiä, että miten me organisoimme asiat niin, että ne to- toteutuvat mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ensinnäkin siis, että ovat hyödyllisiä ja sitten toisekseen toteuttamiskelpoisia. Se on tärkeää. Seuraavana Guen puolesta Sabine Wilz. Teidän näkemyksenne mukaan Euroopan pitäisi olla etulinjassa globaalien poliitti, poliittisten mekanismien luomisessa ja täytäntöönpanossa, jotta saataisiin aikaan kestävä tulevaisuus kaikille. Mitä konkreettisia mekanismeja tässä näette? Haluatteko te talouden, joka on ekologisesti vastuullinen sitä kautta, että sääntelyä lisätään? vai luotatteko markkinoiden omaehtoiseen toimintaan? Toiseksi haluaisin vielä kysyä, mitä mieltä te olette tiedon välityksestä ilman patentteja kehitysmaissa? That for four in one. Uh... Siinä oli neljä kysymystä yhdessä. Ensinnäkin mehän puhumme tässä asiasta, joka on kansainvälisesti hyvinkin toisiinsa nivoutunut. Tämä on tietysti globaali kysymys ja me olemme, meidän päätöksemme ovat myöskin globaaleja, eli kansainvälinen yhteistyö on perusedellytys. Jos ajatellaan näitä linjoja, mihin me olemme kytkeytyneet, on YK on ympäristöohjelma, YK on kestävän kehityksen komissio, me olemme siinä kytkeytyneet ja Rion prosessiin meidän pitäisi kytkeytyä tiiviimmin myöskin ilmastonmuutoskytkökset osoittavat selkeästi sen, miten, miten tiiviisti me olemme, olemme mukana näissä toimenpiteissä. Kans, kansainvälisen yhteistyön painotus tulisi olla etusijalla, kun ajatellaan ympäristökysymysten käsittelyä, kun kysyt sääntelystä ja markkinapohjaisista instrumenteista, miten minä niihin suhtaudun tämä kaikki tässä on käsin kirjoitettua, että älkää nyt sitä kuolatko. Ää, ähm, tässä ää, äh, tällainen holi, holistinen, kokonaisvaltainen näkemys, jos ajatellaan sen äh, tehokkuutta, se edellyttää poliittista johtajuutta, julkista hyväksyntää, ää, äh, infrastruktuurit, rahoitusmarkkinat, hinta, kustannukset, teknologinen kehitys, näin. Kaikki Tämä, näin, kaikki nämä yhdessä ovat toimivia. Jois, joissa, joissakin tapauksissa ää, markkinavoimat toimivat hyvin, instrumentit toimivat hyvin, toissakin vaaditaan taas sitten sääntelyä. säätelyä. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on A ja O. Muussa tapauksessa ei ole ongelma. Ensin pitää katsoa, kenellä on ongelma. Kaikilla on se ongelma, ei sitä voida yksilöidä. Ja, ich habe jetzt verstanden, dass Sie... Niin ymmärsin nyt, että te ette aseta sääntelyä ensimmäiselle sijalle. Sitten kysyisin vielä, miten sitten aiotte saada aikaisin eurooppalaisen tulevaisuusinvestointiohjelman, <clears throat> joka luo sellaisia työpaikkoja, jotka ovat tulevaisuudessa kestäviä. Pystyttekö te sitoutumaan tällaiseen tulevaisuuden investointiohjelmaan? Uh, not that I say that regulation would not en minä sanonut, että, että, että sääntely ole prioriteetti, niin sanoin, että, ei sitä, että kyllä sitä pitää voida käyttää. Esimerkiksi kun puhuimme äh, näistä hiilidioksidipäästöistä, minä puolsin tiukkaakin sääntelyä, mutta toisaalta sitten taas äh, halusin, että, mitä, että aut, autoteollisuuden eteen myöskin äh, teemme kaikki, kaiken mahdollisen, koska me myöskin patistamme heitä supistuksiin. Eli tässä ovat tällaiset yhteistyö- ja kumppanuussuhteet tärkeitä tutkimuksen ja kehityksen äh, vauhdittamiseksi. Eli tuomme, autamme, autamme heitä sitten saavuttamaan nämä tavoitteet toisaalta. Yksityisellä sektorilla tarvitaan meidän tukeamme. Me, me tietenkin autamme heitä toteuttamaan omaa visiotaan, omaa työtään. Se on meidän roolimme. Ei se kuitenkaan muuta sitä, että meidän pitää sääntely hetkellä olla tiukkoja. tiukkoja, mutta reiluja. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten meillä on Paul Luther, ole hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Alkuun haluaisin toivottaa kaikille onnellista ja kylmää uutta vuotta. Ilmeisesti kuulu niiden harvojen joukkoon, jotka eivät ihan noin vaan ole valmiita pitämään suutaan kiinni, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja maailman lämpötilan muuto- noususta. Me tarvitsemme tässä maalaisjärkeä, sillä kun katsotaan viimeistä 100 000 vuotta, ilmastokannalta se on lyhyt aika, niin silti on tapahtunut suuria muutoksia ja ilmasto on viilentynyt. Ja sadan, vuoden, sadan tuhannen vuoden aikana tilanne on tällä tavalla muuttunut, joten onkohan vähän liioteltua olettaa, että ihmiskunta voisi muuttaa tilannetta? Since I was taking... No, no, koska aiemmin olin vastuussa tutkimuksesta ja tieteestä. Tiedän, että etteivät tiedemiehet ole koskaan ole yksimielisiä mistään, mutta jos meillä on yhdellä sektorilla eh, eh, tällainen yksimielisyys, niin se on ilmasto. ilma, ja siellä on eh, Eh, instrumenttikin, tämä ilmastopaneeli, siinä on 600 huipputiedemiestä jäsenenä, mutta realisoidimissä täytyy sanoa, että eivät kaikki siinäkään piirissä ole ihan samaa mieltä, mutta ei millään muullakaan sektorilla ole näinkään laajaa yhteisymmärrystä. Eh, voisin vastata ehkä vähän provokatiivisesti kysymykseenne. Jos oletetaan, että te olette oikeassa, minä väärässä, tai pakemminkin, että te olette oikeassa ja minä väärässä, mitä sitten tapahtuisi? muut äh, toimet, joita toteutamme, ovatko ne oikean suuntaisia? Että äh, pyrimmekö siis kaikilla muilla sektoreilla äh, tekemään parhaamme ympäristön suojelemiseksi? Kyllä, minä vastaisin tähän. Vaikkakin se, olisi väärin, vaikka en uskoisikaan niin. Minä uskon sitten silti, että politiikan pitäisi olla samaa, vaikka henkilökohtainen mielipiteeni olisikin erilainen. Jos minä olenkin tässä väärässä, oikeassa ja väärässä, niin me noudatamme sitten äh, näiden toisen ajattelijoiden äh, neuvoja, mitkä, siitä, mitkä seuraukset siitä olisivat katastrofaaliset minun mielestäni. Se on ihan selvä vastaus. Toivottavasti emme kumminkaan ajaudu mihinkään tämmöiseen tilanteeseen. Ja että tässä taloudesta äh, kriisistäkin otettiin opiksi vasta siinä vaiheessa, kun se oli jo täysillä päällä. Me toivottavasti ympäristön politiikan ja ilmastosuojelun kanssa ei käy niin. Toivottavasti pyrimme kykenemme näihin asioihin reagoimaan hyvissä ajoin etukäteen. Niin puhumme konsensuksesta. Entä ne 30 000 tieteen edustajat, jotka ovat allekirjoittaneet Oregon julistuksen? Niin, tilanne on se, että te nostatte verotusta perustuen tieteen harjoitteen näkemyksiin, vaikka kaikki eivät ole samaa mieltä asiasta ja ottaen, ja te perustatte päätöksenne tietynlaisiin tietokonemallinnuksiin. Onko tämä nyt järkevää toimintaa? Our computer methodology and... Meidän äh, äh, tietokonemetodologiamme ja muut selvitystutkimusmenetelmämme ovat varsin kehittyneitä, mutta halusin nyt kuitenkin teille todeta, että eihän, eihän kukaan halua elinkeinoelämää vastaankaan toimia. Tietenkin me haluamme, että että äh, liike logiikka sitten oppisi mukautumaan tähän tilanteeseen. Eli että olisi, olisi tällainen kolmas teollinen vallan, vihertävä vallankumous nyt äh, kynnyksellä, että äh, ympäristökustannukset otettaisiin jo kaikissa sisäpolitiikassa huomioon. Se ei se sen monimutkaisempaa ole. Jos me heti aluksi, aluksi jo loogisesti oivaltaisimme ottaa nämä kustannukset huomioon kuluttajina. Silloin edetään jo minusta kestävään suuntaan. Tähän vastaisin. Mitä tulee näihin veroihin, älkää surko, kyllä valtiot aina verojensa, verot, veronsa kantavat sitten tavalla tai toisella. Jos, jos niitä kerätään vihreistä lähteistä, niin parempi kuin muista minusta. Dankeschön, wir kommen zur zweiten Runde. Kiitoksia. Tulemme toiselle kierrokselle. Anja Weisker, EPP, ensimmäinen kysyjä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minun kysymykseni ei liity täytäntöönpanon puutteisiin, vaan siihen, miten täytäntöönpano on eri jäsenmaissa erilaista. Meillähän pitäisi olla politiikka, joka rajat ylittävästi suojelee ympäristöä, mutta myös luo hyviä kilpailuedellytyksiä Eurooppaan Kuitenkaan kumpaakaan päämäärää ei saavuteta, jos me panemme eri lailla eri maissa täytäntöön direktiivejä. Ja silloin kun nämä erilaisuudet ovat äärimmäisen suuria, esimerkiksi ilmanlaatudirektiivi on yksi hyvä esimerkki, kuinka paljon valvontapisteitä eri paikoissa on on yksi esimerkki ja toinen on direktiivi, jossa luodaan raja-arvoja haitallisille aineille. Herra Potocnik, minä haluan kysyä teiltä, te sanoitte juuri äsken, että haluatte todella panostaa siihen, että lakeja myös tosiaan pannaan täytäntöön ja että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia. Miten te tulette huolehtimaan siitä, että komissio myös seuraa direktiivien täytäntöönpanoa niin, että kilpailuedellytykset kaikissa maissa ovat todellakin yhtäläiset? Kiitoksia. Very good question. Hyvä kysymys. Tähän on hankala vastata. Taas voin sanoa, että prosessin aikana olen oppinut, että tiedon suhteen emme olekaan päässeet vielä kovin pitkälle ja tästäpä syystä haluaisin tähänkin panostaa. SIRSit, eli tämä uusi tietopankki, joka tarjoaisi meille parempaa tietoa. Se luotiin muistaakseni vuonna 2008. Tätä järjestelmää tulisi vahvistaa ja mahdollisimman pikaisesti tulen olemaan yhteydessä eurooppalaiseen ympäristövirastoon, joka sijaitsee siis Kööpenhaminassa. Ja tulen tarkkaan pohtimaan, mitä meidän tulisi tehdä, sillä olen tietoinen siitä, että vain hyvin tietoihin nojautuen tehdyt päätökset ovat oikeita. Silloin kun lainsäädäntötyötä valmistellaan ja kun katsomme väliaikaisraportteja, jotka ovat meille tuttuja ympäristöpolitiikkaa toteutettaessa, niin minä uskon, että silloin toimitaan oikein. Eli järkevä lähestymistapa, tasavaroinen lähestymistapa. Ja meidän täytyy myöskin katsoa minkälaiset ovat alueelliset eroavaisuudet, milloin voidaan toimia perustellusti eri tavalla. Mielestäni tämä on se osa, jota meidän tämä tulisi olla osa sitä meidän lähestymistapaamme nyt sekä tulevaisuudessa. Rajat ylittävien ympäristöongelmien rinnalla on tietysti myös sellaisia ongelmia, jotka voidaan ratkaista ja pitäisi ratkaista kansallisesti. Monille edustajille myös sääntely meidän maaperämme suhteen liittyy. Siitä puuttuu, siinä ei tarvita rajat ylittävää lähestymistapaa, siksi jäsenmaat siinä kohtaa voivat toimia itsenäisesti, joten haluan kysyä, miten te henkilökohtaisesti pidätte maaperän suojeludirektiiviin. Mikä on teidän henkilökohtainen kantanne tähän maaperän suojeludirektiiviin? When I, when I set... Alkuunhan totesin, etten haluaisi käyttää toissijaisuusperiaatetta eräänlaisena tekosynä sille, ettei unioni toimi. Mutta toisaalta olen valmis ojentamaan jäsenvaltioille auttavan käteni, kun ollaan lainsäädäntöä pistämässä täytäntöön. Kun puhumme Solden-direktiivistä, joka on ollut vuodesta 2006 valmistelussa, niin tarkoituksena on heti alkuun lähteä katsomaan, miten tämä asia saataisiin ratkaistua. Neuvostossa viisi jäsenvaltiotahan vastustaa sen hyväksymistä, eli meillä ei ole vielä riittävää määrä enemmistöä takanamme. Mielestäni tämä on eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna tärkeä asia, ja aihealue, jota ei ole hoidettu riittävän hyvällä tavalla. Tiedän, että joissakin jäsenvaltioissa tehdään erittäin hyvää työtä, se on varma asia, mutta meidän ei tulisi vesittää tätä direktiivin sanomaa. Kiitoksia kollega Rodriguez. Herra Potosnik, on mukava täällä voida tavata teidät ja haluaisin esittää teille konkreettisen kysymyksen ja haluaisin myös konkreettisen vastauksen Onko teidän prioriteettienne joukossa kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman jatkaminen. Eli aiotteko te mahdollisimman nopeasti esitellä parlamentille seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman, joka jatkaisi kuudennen toimintaohjelman toimintaa ja myös vastaisi uusiin haasteisiin? Kysyn tätä siksi, koska olemme huolissamme siitä, miten komissio on kuudennen toimintaohjelman suhteen toiminut, koska komissio ei ole tehnyt selväksi, miten se aikoo jatkaa tätä toimintaa, vaan pikemminkin on herättänyt paljon epäilyksiä epäilyksiä. Tällä hetkellä ei pitäisi juuttua epäilyksiin, vaan tällä hetkellä pitäisi toimia päättäväisesti ja sitoutuneesti suhteessa parlamenttiin ja pyytäisin, että nyt vastaisi täällä konkreettisesti tähän. Thank you. Kiitoksia. Kuusi ympäristö koskeva toimintaohjelma on ollut käytössä vuodelle 2006-2012 ja ulkoinen arviointi on käynnössä. Sitähän te pyysitte, eli tämä prosessi on käynnissä ja ulkosuhderaportti kuudennesta ohjelmastakin toteutetaan ja tällä hetkellä arvioidaan myö- tai valmistellaan tätä SOER-ohjelmaa, jota Eurooppalainen ympäristövirasto on valmistellut. Nämä kaksi asiaa ovat käynnissä ja siltä pohjalta teemme sitten lopullisen arvion ja se tapahtuisi heti 2011 alkupuoliskolla ennen heinäkuuta 2012, mutta te viittasitte selkeästi siihen, että mitä olen mieltä seitsemännestä toimintaohjelmasta. No jos toimisi niin kuin briefauksessa sanottiin, niin tietäisitte, miten vastaisin kysymykseen. Mutta en voi tähän sitoutua siinä mielessä, että meidän täytyy vielä katsoa, mitä tämä uusi prosessi tuo mukanaan, mutta eurooppalainen vuoden 2002 strategia ja kestävän kehityksen strategia, toivottavasti siitä tulee osa tätä EUn 2020 projektia. Eli seitsemäs toimintaohjelma, sen pitäisi tarjota todellisia toimintamahdollisuuksia, eli että voisimme keskustella seikkaperäisesti eri asioista. minun mielestäni on hyvä, että voimme tehdä päätöksiä tällaisista asioista tältä pohjalta, eli että voimme keskustella sellaisista kysymyksistä, jotka ovat tulevaisuuttamme silmälle pitäen tärkeitä. Joten minun mielestäni tämä ei ole mikään muodollinen sitoumusasia, mutta mielestäni tämä kyllä riittää. Muchas gracias. Espero que su... Kiitoksia. Toivon, että teidän toivomuksenne johtaisi todelliseen ja moraaliseen sitoumukseen. Myös ilmasta on puhuttu ja on puhuttu sekä kansallisista että alueellisista ilmapolitiikoista, mutta niissä on monesti paljon puutteita. Jotkut kaupungit pelkästään saastuttavat ilmaa eivätkä tekevät, tee mitään ilmanlaadun parantamiseksi meillä on nyt jo olemassa riittäviä toimia, joita komissio voi ryhtyä ja voi velvoittaa jäsenmaat toimimaan erittäin päättäväisesti. Miten te aiotte sitoutua tähän ja mitä te aiotte tehdä siihen, että jäsenmaat todellakin panostaisivat ilmanlaatuun, että tästä tulisi myös todella toimeenpantavaa politiikkaa? No nippa nappa rajojen puitteissa. Siinä oli kyllä toinen kysymys. Jos tarkkoja oltaisiin, niin tämä, tätä kysymystä ei voitaisiin hyväksyä. No, kollega Holga Kama, olkaa hyvä. Niin, arvoisa komissio, komissaari ehdokas. Minä haluaisin puhua byrokratiasta, byrokratiasta ja sääntelystä. Me olemme viime vuosina aika paljon luoneet ympäristölainsäädäntöä, joka ei ollenkaan toteuta omia päämääriään, vaan lisää ainoastaan byrokratiaa. Voimmeko lähteä siitä, että tulevien viiden vuoden aikana esittämänne aloitteet liittyen kustannustehokkuuteen, vaikutusten arviointiin, toimeenpantavuuteen ja myös kaksoissääntelyyn, että te kiinnitätte näihin enemmän huomiota kuin edeltäjänne. Ja näettekö sellaisia ilmastopolitiikan alueita, joissa olisi hyvä pitää taukoa sääntelystä, ei siksi, että ilmastoa tai anteeksi ympäristöä su- suojeltaisiin vähemmän, vaan jotta voitaisiin tehokkaammin soveltaa jo ö, luotuja ö, sääntöjä ja lakeja? It's, uh, in the impact assessments which we arviointi, siinä pitäisi, meidän tulisi arvioinnin suhteen katsoa juuri tätä ympäristöllistä aspektia. Uskon, että monimutkikas, kallis lainsäädäntö, siitä ei ole hyötyä, ei myöskään sellaista lainsäädännöstä, jota ei panna täytäntöön. Siitä ei ole kenellekään hyötyä, varsinkaan ympäristölle mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän tulisi tarkastella kaikkia mahdollisuuksia. Meidän tehtävänämme on suojella ympäristöä, se on kaiken A ja O. Sitten meidän täytyy katsoa, miten me pääsemme tähän eri aloilla, riippumatta siitä, mistä alasta on kyse. Yksinkertaistaminen on kuitenkin asia, totta puhuakseni, jonka suhteen emme todellakaan olla, ole päässeet riittävän pitkälle. Yritän tehdä kaikkeni asian hyväksi, päivittäisessä työssäni, mutta voin sanoa tässä vaiheessa, että toimikautoni päätteeksi seuraajallani olisi mahdollisimman hyvät jatkotyöskentelymahdollisuudet. Tällä hetkellä tietoisuus on niin korkealla tasolla, että mahdollisuuksia on olemassa. Me tiedämme, mitä muutoksia pitäisi tehdä. halusin tämän sanoa, jotta tiedätte, millä tavalla minä tätä asiaa, millä tavalla minä tämän asian ymmärrän. Smart regulation, yksinkertaistaminen niin poispäin. Meidän täytyy päästä eroon byrokratiasta. Sen pitäisi olla yksi meidän filosofiamme kulmakivistä, mutta minä olen täällä ympäristökomissaarin ominaisuudessa ja te Envivaliokunnassa. Meidän kaikkien tulisi tehdä kestävän ympäristön puolesta. Ja sitten tärkeä lainsäädäntöteksti, joka on tällä hetkellä valmisteilla, liittyy teollisuuden päästöihin. Ja valitettavasti loppuosa jäi kuulematta. Arvoisa komission jäsen, voinko todellakin luottaa siihen, että sellaista ehdotusta ei tule, jota ei jo etukäteen, johon etukäteen liitetä mm, laajaa ja kattavaa vaikutusten arviointia? Uskoakseni näin on tehtävä. Lainsäädäntöä pitäisi aina arvioida kunnolla. Ja tämän arvioiden yhteydessä meidän pitäisi myöskin katsoa meidän, millä tavalla me voimme kantaa kortemme kekoon. Yes, thank you very much. Kiitoksia Esther Delang. My question is about uh, bio... Eli komissaari, kysymykseni liittyy biodiversiteettiin, jota itse piditte omana painopistealueena kuten meilläkin. Yksi tapa on te Natura 2000 lainsäädäntö tämän biodiversiteetin ylläpitämiseksi. Yli 150 rikkomismenettelyä on jo jäsenmaita vastaan käynnistetty. Joissa, joissakin tapauksissa, kuten kuultu, siksi, että lainsäädäntöä ei ole pantu täytäntöön asianmukaisesti. Silloin täytyy rangaista tietenkin. Mutta lisäksi sen, sen sellaisista syistä, sellaisista syistä joissa, jotka ovat hyvin, esimerkiksi liittyvät epämääräisiin määritelmiin, mit, mittaamiskysymyksiin. Siinä puhutaan vuodesta, viitekehyksenä on 1979, eikä ilmastonmuutoksessa siinä ole sanakaan. Onko teillä tarkoituksena uudistaa biodiversiteettilainsäädäntöä uusin ehdotuksin, uusin ohjeistuksin, esimerkiksi se, se, määritelmien selvennyksin esimerkiksi? Ja the answer, the answer would be... Vastaisin pikemminkin tähän toiseen kysymykseen. Totesin, että biodiversiteetti on hankala kysymys. Siihen kuuluu monia asioita, jotka täytyy huomioida. Ja yksi niistä on se, että kun lainsäädäntö pannaan täytäntöön – niin joskushan lainsäädäntö on suht selkeä, niin kuin Natura 2000kin suhteen on. Ja muistutetaan, että 35,5 prosenttia alasta kuuluu meillä Naturaan, siis Sloveniassa. Eli kyllä meillä suojellaan ympäristöä suuressa määrin. Mutta kun tarkastelemme täytäntöönpanoa, niin on tärkeää muistaa, että täytäntöönpano on lainsäädännön hengen mukainen. Eli silloin, kun Naturan suhteen toimitaan, niin meidän täytyy toimia luonnonsuojelun hengessä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö mitä jotain tiettyjä toimia voitaisiin käyttää. Monia hyviä esimerkkejä on olemassa, niin kuin itsekin sanoitte, niitä tulisi käyttää hyväksi. Ja tällä tavalla minäkin aion jatkossa toimia, eli että tätä tietämystä jaetaan kaikille. Ja haluaisin käydä maissa kuten Alankomaissa tai Saksassa, sillä olen kuullut sanottavan, että useimmat esimerkit käytänteistä, jotka ovat johtaneet ongelmiin, löytyvät näistä maista. Ja tai ratkaisumallit löytyvät näistä maista ja minun mielestäni tältä pohjalta meidän tulisi käsitellä näitä kysymyksiä, mutta niin. Kiitoksia tästä proaktiivisesta asenteesta. <clears throat> Yksi jatkokysymys me 2010 tavoitetta emme saavuteta. Siirretään nyt tavoite esimerkiksi 2015. Mitkä asiat tarvitsisi eh, ensi, ensisijassa muuttaa, jotta seuraava biodiversiteettitavoite saavutettaisiin? The, the, the end of the answer for the first question would be... Tällä hetkellä en olisi halukas lähteä muuttamaan lainsäädäntöä, mutta mitä nyt kysyitte. Ensinnäkin meidän täytyy panna lainsäädäntöä täytäntöön. Meidän täytyy myöskin selkeämmin määritellä nämä alueet, eli täytäntöönpano ja sitten poistaa olemassa olevat puutteet, kuten esimerkiksi lajikkeiden ja maaperän suhteen. Ja sitten tietämyksen lisääminen on tärkeä osa-alue tiedon puute ja tämä johtaa suurin tappioihin ja keskeisin asia on tämä holistinen kokonaisvaltainen lähestymistapa. Meidän täytyy käyttää kaikilla alueilla tätä lähestymistapaa yhteensä meripolitiikassa ja muissa. Jos pystymme tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa toteuttamaan, niin silloin onnistumme tehtävässämme. Kiitoksia. Herra Potocnik, um... Ähm, Arvoisa herra Potocnik, me EUna ja varsinkin myös valiokuntana olemme etulinjassa ympäristökysymyksissä – ja monille eurooppalaisille on myös suuri EUn lisäarvo ja etu se, että me nimenomaan ympäristöasiassa olemme etulinjassa tällä planeetalla. Toisaalta meillä on yhä uudelleen vaikeuksia kommunikoida yleisölle tätä etua ja lisäarvoa. Ja ajattelen nyt sitä tilais- tilannetta, jossa hehkulampun kieltämisteema oli esillä. Miten te näette tulevissa teemoissa – kun tällaisia uusia toimia on, jotka sinänsä ihmiset ovat sinänsä myötämielisiä ja jotka pitää ihmisten arjen tasolla panna täytäntöön, mutta miten te näette, että näistä pitäisi kommunikoida ihmisille paremmin? Again, not an easy question. Taaskin aika vaikea kysymys. Kaikkein tärkeintä minusta on se, että, että kun me näistä asioista puhumme, ymmärrämme, että teemme mitä tahansa, meidän täytyy ö, toimia paitsi huominen mielessämme, myöskin tulevat sukupolvet. Eli pitkän aikavälin visio ö, useinkin jää lapsipuolen asemaan. Niin ikään kun mietimme näitä toimenpiteitä, kun, että me olemme tekemisissä peruuttamattomien asioiden kanssa, silloin kun virhe on tehty, niin virhe on tehty, sitä ei enää voida korjata. Se on hyvä aina pitää mielessä. Mitä, mitä tulee yleiseen, suurelle yleiselle viestimiseen, siinähän täytyy siis, toimia myöskin niin, että, että saamme teidän näkökulmanne myöskin tietoon. Se on aina hankalaa, mutta se on kaikkien yhteistyön perusta jos päättäjät ymmärtävät kysymyksen, on tärkeää. Sitten toisaalta myöskin suuri yleisö ymmärtää sen ja ymmärtää, ymmärtää perusteet, mikä onkin jo usein aika hankala saavuttaa. Meidän täytyy olla äänestäjillemme rehellisiä ja selittää, että asiat niin, että tässä ei ole aluepoliittisia, elinkeinopoliittisia eikä mitään muita painotuksia, vaan yhteinen etukysymyksessä. Parhaat strategiat tietysti edellyttävät myös parhaita toimeenpanometodeja, mutta tämä ei ole aina niin helppo ihmisten ymmärtää. Jos minä nyt ajattelen yksin, yksinomaan esimerkiksi kilpailukysymystä, silloin kun ympäristö toimet näyttäytyvät yrityksille siten, että ne rajoittavat niiden kilpailukykyä, mutta toisaalta taas yleisö näkee tämä toimet hyödyllisenä, niin miten te saatte nämä kaksi asiaa yhteen sovitetuksi? Not only people, also the... Paitsi yleisö, myöskin elinkeinoelämän olisi ymmärrettävä, mistä on kysymys. Ja tämä ymmärryksen aikaansaaminen äh, on yhä tärkeämpää näinä aikoina. Ei tässä ole pelkästään kysymys siitä, äh, mistään itsestään selvästä asiasta. Jos me haluamme toimia johdonmukaisesti ja johdonmukaisesti sitten myöskin pohjaamme äh, informaation tieteeseen, tieteelliseen tosiseikkoihin, silloin suuri yleisö alkaa ymmärtää, mistä on kysymys ja mitä me ajamme takaa. Mutta ympäristökysymyksissä olemme mielestäni jo aika, aika hyvässä jamassa. Ajatellen, ajatellen vaikkapa eurobarometria, nämä kysymykset ovat aika ylhäällä ihmisten mielenkiinnon kohteista, kohteena. Ja minä olen yksi niistä onnekkaista, jotka, joka on saanut huolehtia Eurooppa, Eurobarometrin kiinnostavimmista kysymyksistä. Yksi oli liittyy tietoon, tieteeseen, teknologiaan ja toinen on tämä ympäristö. Olen ollut molemmissa mukana. No niin, tätä lausuntoa varten teille tarjottiin muutama ylimääräinen sekunti. Janos Ader, seuraavana, olkaa hyvä. Kedves kollégák, a határokon átnyúló szennyezések megakadályozása. Arvoissa ehdokas, meidän täytyy estää rajat ylittävää saastumista ja tämä on yksi tärkeimpiä alueita, joilla meidän täytyy tulevina vuosina luoda tiukkoja normeja. Luotan siihen, arvoisa ehdokas, että te olette tästä samaa mieltä. Annan yhden esimerkin. Kymmenen vuotta sitten muuan kultakaivosyritys, australialais-kanadalainen yritys, joka työskenteli Romaniassa, saastutti Tisa-joen erittäin pahasti. Se on yksi Euroopan suurimpia jokia ja ympäristötuho oli valtava. Joen varrella asuvat henkilöt menettivät erittäin paljon. Kului kymmenen vuotta ja nyt tämä yritys haluaa avata uusia kaivoksia samaa teknologiaa käyttäen. Minun mielestäni tämä teknologia pitäisi kieltää koko EUn alueella ja se on jo kiellettykin Unkarissa ja Tsekin tasavallassa. Kysyn teiltä, oletteko samaa mieltä kanssani siitä tästä ja tuetteko tämän kaltaisia ponnistuksia? Kiitos. I think that in essence... Äh, ohimiltanne olette oikeassa. Luonto ja äh, <clears throat> saastuminen eri alueilla, mainitsen yhden, niistä ei tunnusta mitään valtakunnan rajoja. Sellaisissa tapauksissa, kun, kun vaikutukset ovat rajat ylittäviä, meillä on merkittävä etupuolellamme siinä, että me kykenemme pohtimaan näitä kysymyksiä myöskin Euroopan unionin kannalta yhteisesti ja omaksua yhteisen lähestymistavan. On tietenkin selvää, mitä meidän, meidän komissiona pitäisi tehdä, eli pitäytyä oikeudellisesti sovittuihin mahdollisuuksiimme ja pitäytyä niissä rajoissa siis myöskin. kun meillä nyt on näitä ympäristöarviointi, vaikutusarviointeja, strategisia, strategian ympäristödirektiivi, SA, sijaako se nyt oli, tämä strategia, sääntö. Eli kun mitä tahansa ohjelmaa tai projektia lähdetään toteuttamaan, meidän tulee miettiä – myöskin, että tätä, tämä, nämä määräykset direktiivistä täyttyvät. Pitää tehdä selväksi, että me noudatamme oikeudellisesti sovittuja periaatteita. Jotkut ovat jäsenmaiden kontolla, jo, joita pitäisi toteuttaa tällä samalla tasolla. Mutta jos me tarkastelemme rajat ylittäviä tapahtumia – on selvää, että on hyvä, että tarkastellaan myöskin toisesta näkökulmasta näitä asioita välillä. Tisztelt jelölt úr, engedje meg, hogy vitatkozzam az önállás. Arvoisa herra Potocnik, olen pahoillani, mutta en ole samaa mieltä teidän kanssanne. Minun täytyy ilmaista erimielisyytenne, koska nämä säännöt ovat jo olemassa ja kymmenen vuoteen nämä säännöt eivät ole meitä auttaneet, joten ratkaisu ei ole se, että näitä normeja sovelletaan, vaan täytyy luoda uusia normeja, täytyy kieltää tämän teknologian käyttö koska vaara on edelleen olemassa. Toistan siis, arvoisa komissaari ehdotakas, tämä eh, kaivosteknologia, joka käyttää sianuuria, täytyy ehdottomasti kieltää, koska muuten tämä vaara, että se saastuttaa meidän vetemme ja maaperämme ja eh, asettaa monimuotoisuuden kyseenalaiseksi, on edelleen olemassa. Ymmärsin väärin kysymyksen, luulut, että puhutte nimenomaan just juuri tästä kysymyksestä. Siis jos meillä ei ole direktiivejä ja, ja meillä on vakava ympäristöongelma, totta kai silloin täytyy siihen tarttua <clears throat> ihan yksinkertaisesti. Jos kielto on paikallaan, sitten kielletään. Tämä olisi minun periaatteellinen kantani. Minä ymmärsin teidät väärin. Ymmärsin, että puhuitte originellimista asiasta en välttämättä saanut sitten selvää englanniksi siitä, mitä ajoitte takaa. Eli <clears throat> minä, meidän pitää toteuttaa sitä lainsäädäntöä, jota meillä on. Jos meillä sitä ei ole ja on joku ympäristövaara jostain pulpattaa esiin, niin silloin siihen pitää tietysti tarttua. Tässä tapauksessa tietysti teidän neuvonne on selkeä. Hyvä. Esimerkiksi näistä syonidi kaivoskysymyksessä. Silloin tarkastellaan kysymyksiä, miten parhaiten kykenemme ymmärtämään ja sitten ratkaista tämä ongelmat sitten tältä pohjalta. Paljon kiitoksia nyt kolmanteen kyselykierrokseen EPVn puolesta Gaston Franco. Olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia. Arvoisa komissaari ehdokas, me olemme puhuneet vedestä ja ilmasta. Nyt haluaisin puhua metsästä. Arvoisa komissaari ehdokas, oletteko te valmis kannattamaan todellisen metsäpolitiikan luomista Euroopan tasolla? Mitä aiotte tehdä edistääksenne kestävää metsähallintoa Euroopan unionin alueella ja rohkaistaksenne sitä, että käytetään tehokkaasti ja paremmin mobilisoidaan luonnonvarat, jotka liittyvät nimenomaan biomassaan ja puuhun? Aiotteko te tuoda mukaan kestävyyskriteerin myös biomassakysymyksiin? Kiitoksia. That is pretty... No, siinäpä kysymys. Haluaisin äh, vastata niin laajasti kuin, kuin kykenen. Minusta metsät ovat kuitenkin hyvin äh, avainasiassa asiassa 40 prosenttia Euroopan maaperästä on metsän peittämä, 10 prosenttia maailman. Äh, siinä se kytkeytyy monta kysymystä, biodiversiteetti yksi ja ilmastonmuutos toisaalta erittäin olennaisina ratkaisuna tekijöinä. Näistä olemme kaikki yhtä mieltä periaatteessa. Mutta noin kansainvälisesti, kun ajattelemme asiaa, me, meidän pitää tehdä kaikkemme äh, hakkuiden maan autioitumisen, metsämaan autioitumisen estämiseksi. Jonissa haluan, haluamme tehdä, tehän tiedätte tämän valkoisen kirjan ilmastonmuutoksesta 2009 vuodelta sitä parhaillaan parhailla lausuntokierroksella. Ja tiedätte, että me myöskin metsän suojelusta on valmisteilla vihreä kirja. Nämä ovat kaksi, tärkein, kaksi tärkeintä instrumentteja rakentavan keskustelun kannalta. Ja meidän pitäisi selkeästi e, ymmärtää, miten meidän e, tulisi e, päivittää Euroopan unionin metsästrategiaa ja selvittää myöskin sitä, vastauksena kysymykseen, että on, onko tämä metsäpuitedirektiivi sitten paras tapa edetä, vaan vai tarvitaanko jotakin muuta, muita toimenpiteitä mieluummin. Ja sitten eh, johdonmukainen eh, metsätietojärjestelmä on tärkeä. On tärkeää, että me työstämme metsän suojelua ja metsä, metsä, metsäinformaatiota ikään kuin rintarinnan. Kiitoksia komissaari ehdokas. Teidän vastauksenne osoittaa, että te olette ehdottomasti ymmärtäneet asian tärkeyden. Minä tulen myös erittäin huolellisesti seuraamaan, mitä toimenpiteitä tehdään sen tar- varmentamiseksi, että meidän tekemämme päätökset, että niitä myös kunnioitetaan. Erityisesti aavikoitumisen ja, ja metsätuhojen vastainen taistelu on tässä erittäin lähellä sydäntäni. Uh, no tässä vain eh, minuutin aikana toistaa tätä kyllä, kyllä, kyllä kantaani. Olette varsin oikeassa, näin juuri pitää toimia. Ajatellen eh, kansainvälistä tilannetta meidän pitää eh, terävöittää rooliamme – Kööpenhaminastakin jäi sentään jotain tuloksia. Eli tarvitaan tätä oikeata kansainvälistä lähestymistapaa. Yksi kysymys, joka on tuossa olennainen, on, liittyy rahoitukseen. Ja toisekseen meidän pitää valmistella lainsäädäntö, tai saattaa valmistella lainsäädäntö loppuun, eli tämä laittomat hakkuut saada aisoihin. Siinä pyrimme tekemään parhaamme. Emme tietenkään pysty kaikkia tekemään. Meillä on esimerkiksi Kaanan kanssa sopimuksemme, ensimmäinen kahdenvälinen sopimus, ja se on sama, lin, sama linjaa pyrimme ajamaan muiden kanssa. Mutta tässä, tässä pitää ottaa kaikki asianhaarat huomioon. Vittorio Kiitoksia seurana Vittorio Prodi. Grazie Presidente. E Un saluto al... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan tervehtiä komissaariehdokas Potocnikia, jonka kanssa työskentelimme erittäin hyvin viime lainsäädäntökaudella. Ja panen mielelläni merkille kaiken, mitä hän sanoi maaperästä, maa, maasta, siitä, kuinka tarpeellista tuota direktiiviä on soveltaa kerta kerralta on, käy paremmin selville, kuinka tärkeää maaperä on luonnon resurssina. Se on hiiliresurssi ja se on myös eh, kasvihuonekaasujen lähde. Tällä hetkellä minua kiinnostaa lähinnä adaptaatio ilmastonmuutokseen maaperän kannalta ja sen takia tässä täytyy maaperään kiinnittää erityistä huomiota. Mitä olette mieltä tästä aihealueesta? Thank you. Uh, first of all, I should... Kiitos. Täytyy todeta, että olen sama, samaa mieltä kanssanne. Ja me olimme todellakin, olin tyytyväinen yhteistyöstämme aiemmilta vuosilta. Tämä maaperädirektiivi on, on ja sen eteenpäin hoitaminen on ihan samalla pohjalla kuin teidän näkemyksemme. Mitä sitten tulee ilmaston adaptaatioon, siinä peräänkuulutan koordinaatiota. Se on sitten taas Konin, äh, äh, Konin käsissä, eli Konin käsissä lähinnä. Mutta hiukan äh, täsmällisemmin olen näin teidän puistelevan päätänne tässä kysymyksessä. Kaikki jotka, asiat, jotka kuuluvat kollegojeni salkkuun, päätökset on tehty niin kuin on tehty ja perussopimuksen mukaan komission puheenjohtaja on vastuussa salkkujaosta ja siitä, että, että äh, yhteistyö sitten sujuu. Minä olen vastuussa sitten siitä, että kaikki asiat, jotka maa ympäristöön kytkeytyvät, niin kuin tässä tapauksessa on ansialainta, minä tartun tähän asiaan. Niin, että asia ainakin minun kantiltani hoidetaan. Ja tärkeää minun osaltani on organisoida työ niin, että aina, aina mitä tulee tähän adaptaatioon, joka jos se liittyy maaperään, veteen, ilmaan, äh, se on sitten ympäristöpääosaston heiniä. Se on oikea tapa edetä, se on se vastuu, joka, joka meillä on kannettavamme, kannettavanamme, ja minä aion sen kantaa. È proprio su questo che vorrei ritornare, perché la mia sensazione è... Niin, tähän haluaisin nimenomaan kiinnittää huomiota, koska omasta mielestäni näyttää siltä, että tämä on hyvin pirstoutunutta, eli valta on pirstoutunut eri tahoille, toisin sanoen eri salkkujen osalle. Tässä salissa kansainvälisestä yhteistyöstä vastaava ja humanitaarisesta avusta ja kriiseihin reagoimisesta vastaava ehdokas sanoi tässä samassa salissa, että luonnon katastrofien ennaltaehkäisy on hänen toimialansa. Minä olen hyvin huolestunut tästä. Sanokaa, mitä mieltä olette. Kiitos. What I can say it's... Uh, Tässä vaiheessa voin todeta sen verran, että, että, että, että täytyy ensinnäkin ymmärtää, kun me toimimme komissiona, se, mitä me yhdessä saamme aikaiseksi, se on komission kollektiivinen tulos. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä tulokset sitten vastaavat ö, niitä vaatimuksia, joita meillä on asetettu tässäkin kysymyksessä lainsäädäntöä on aiempina vuosina ollut on äh, äh, Julkistettu vain yhden, yhden komissaarin nimissä, vaikka kaksi kolme on ollut siellä takana. Tulevaisuudessakin tulee varmaan näin olemaan asianlaita. Mutta joka tapauksessa siis mehän teemme työtä yhdessä. Olen aika innostunut siitä, hyvinkin innostunut. Esimerkiksi tämä, tämä, tämä Setlan strategia, kuten tunnette hyvin, monet komissaarit tekivät yhteistyötä, heidän kabinettinsa tekivät. Ja olen Konin kanssa yksi, yksityisestikin jo vähän sonderannut sitä, mitä me työmme tulemme hoitamaan yhteistyössä. On tärkeää ymmärtää, että minun, e, e, minä ehdotan, ehdotan yhteisiä kabinettikokouksia säännöllisesti, koska, koska on tärkeää toimia yhdessä, puolta yhteen hiileen. Herr Gebandi kollega Gebrandi. Niin, kiitoksia. Haluaisin kiittää komissaari ehdokasta näistä suorista visioista ja vastauksista. Haluaisin kysyä biodiversiteettiin liittyen. Olen tyytyväinen, että se on toinen prioriteettini, joten onnittelu tästä valinnasta. Niin, te vastaatte siitä, että uusi biodiversiteettistrategia luodaan Edellinen strategia epäonnistui, myönnettäköön se. Uskonpa, että ainoa tapa saavuttaa biodiversiteettitavoitteet on se, että huomioimme myöskin luonnonvarojen äh, käytöstä syntyvät kustannukset. Ja kysyisin, että onko tämä asia huomioitu teidän tulevassa strategiassanne? Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, että paljon riippuu siitä, että mitä tehdään muilla saroilla. Miten aiotte saada muut kolleganne, erityisesti maataloudesta ja kalastuksesta vastaavat komissaarit, siitä, että biodiversiteetti on erittäin tärkeä asia? Kiitoksia. I, Sinäpä hankala kysymys. Kyllä, kun puhumme 2010 tavoitteista, ei sitä mitään tule. Olen nyt mieltä, se epäonnistui, sinne niin vedimme vesiperän. Siinä on viestiä kylliksi, että meidän täytyy miettiä uudestaan lähestymistapamme. 2010 on biodiversiteetin teemavuosi, ja hiljakoin hyväksymme asiasta tiedonannon, ja siinä nämä uusi biodiversiteettitoimintasuunnitelma on jo luonnosteltu jatkoa silmällä pitäen tälle vuodelle tilaisuus on menetetty. Yksi selkeä seikka liittyy tähän matreiseihin tietämykseen. Siitä täytyy, sen parissa täytyy tehdä vielä lisää työtä tämä, mitä sanoitte tästä taloudellista katsotokannasta, se on olen yksi tärkeä katsoa, miten pitkälle se voi johtaa. Täytyy katsoa sekin kortti. Mutta loppupeleissä kumminkin kysymys on siitä, jos kerran nyt eletään markkinataloudessa, silloin täytyy miettiä niiden äh, asioiden kustannuksia. Ne kustannukset, joka, joka hanke vaatii, siirtyköön sitten tuotteen hintaan. Se on ihan selvä. Mutta, mutta aina kun tehdään uudestaan ja uudestaan ja uudestaan asioita, sillä meillä on kymmenen korjaavaa toimenpidettä yhteen väärään päätökseen. Se nyt on äh, tyhmää. Pitäisi heti alusta pitäen olla tarkempi. Ja sitten mitä tulee kysymykseen yhteistyöstä, yhteinen maatalouspolitiikka, yleinen yhteinen äh, kalastuspolitiikka, rakennerahastot, metsäpolitiikka, kaikki nämä ovat erittäin tärkeitä biodiversiteetin kannalta – ja kun seuraavasta rahoitusnäkemistä käynnistämme keskustelemme, ajattelen, näitä, ajattelen juuri nämä asiat ottaa esille yhteistyön hengessä. Um, thank you. The current... Kiitoksia. Alankomainen pääministeri kritisoi unionin ympäristölainsäädäntöä Uskoakseni se on ristiriidassa hänen prioriteettinsa kanssa, kuten maantieteverkoston laajentamisen. Mutta meillä tällä hetkellä suurin ongelma näyttyy liittyvän, näyttää liittyvän siihen, että suuren yleisön tuki puuttuu. Se vähenee entisestään. Ja mitä te aiotte tehdä, jotta jotta voitte saada nämä asiat lähelle kansalaisten sydäntä, jotta he ovat valmiita tukemaan EUn luonto- tai ympäristölainsäädäntöehdotuksia? Uh, ensiksi eh, kommentti aina pitäisi Eurooppa, eurooppalaisesta lainsäädännöstä puhuttaessa pitäisi muistaa, että sitä te, eh, pohjana on komission ehdotus, ja sitten jäsenmaat sen hyväksyvät monesti myöskin Euroopan parlamentti. Ei se ole mitään komission omaa keksintöä. Siitä, on, siitä yhdessä sovimme. Ja meidän velvollisuutemme sopimusten nojalla on seurata sen toteutumista, lainsäädännön toteutumista. Ja kuten aiemmin jo totesin, tämä on yksi asia, johon haluan painottaa. Haluan että selvitellä, miss, missä, mistä kenkä keskimäärin aina puristaa. Minä uskon lujasti siihen, että, että, että, että Brysselistä käsin on hankala käsittää kaikkia poliittisia ja ympäristöpoliittisia ympäristöjä. Se on toki eurooppalaisten jäsenmaiden vastuu vastuulla varsinkin, varsin pitkälle ja siellä toimivien päättäjien vastuulla <clears throat> näistä, näistä asioista päätettäessä. Mutta tiety, tiety, tiettyjä tapauksia tulen kyllä selvittelemään suuren kanssa. Kiitoksia. Seuraavana vihreiden puolesta Sandrine Bellier. Monsieur le commissaire désigné. Arvoisa komissaari ehdokas, vielä monimuotoisuuteen olemme iloisia siitä, että se on prioriteetteinen joukossa. Ja te kirjallisessa vastauksessanne puhutte uudesta visiosta ja uusista Eurooppa-päämääristä koskien 2010 teemavuotta, uutta poliittista sitoutumista ja uutta lähestymistapaa monimuotoisuuden suojeluun. Toivomme, että tulevaisuudessa pääsemme parempiin tuloksiin kuin Kööpenhaminassa. Tässä kontekstissa kolme kysymystä. Oletteko valmiita sitouttamaan EUn siihen, että meidän monimuotoisuutta rajoittavat, to, rajoittavat toimemme ulottuvat myös EUn rajojen ulkopuolelle. Oletteko valmiita sitoutumaan siihen, että Natura 2000 lainsäädäntöä kunnioitetaan kaikissa jäsenmaissa ja nykyisen lainsäädännön toiminta-alaa laajennetaan ja sitoudutteko kolmanneksi vielä komission joukossa transversaaliseen biodiversiteettiohjelmaan, joka on osa kaikkia sektoriaalisia politiikkoja, kuten maatalouspolitiikkaa ja niiden rahoitusta myös. Kiitos. Niin, teiltä yritettiin viedä puheenvuoro, mutta kyllä minä nyt kuulin, mitä kysyitte. Uskoakseni olen jo kertonut, mitkä ovat mielestäni sisäiset ongelmat, mutta olette oikeassa sanoessanne, että meidän täytyy tarkastella biodiversiteettiä myöskin kansainvälisesti ja meidän täytyy katsoa, mikä on meidän vastuumme ja mitä maailmalla tapahtuu erityisesti tähän mainitsemaan tapahtuman liittyen, eli laittomat hakkuut. Kyllä meidän täytyy tehdä tehtävämme sekä tykönämme varoen, ettemme tee mitään sellaista, josta olisi haittaa muillekin. Kyllä sanoisin, että kyllä tämän tyyppistä meidän tulisi tarkastella ja sitten mitä tulee Natura 2000, niin mielestäni sanoin jo suoraan, mitä meidän on tehtävä. Mitä tulee kansainvälisiin sitoumuksiimme ja jatkotoimiin, niin me, mielestäni meidän tulisi keskittyä seuraavaan kahteen asiaan. Yhtäältä siihen, että katsomme biodiversiteettia erityisesti ensi vuoden lopun konferenssin silmällä pitää, meillä pitää olla siis selkeät tavoitteet ja meidän täytyy muotoilla selkeät näkemyksemme ja kannanottomme. Ja toinen asia, joka on lähellä sydäntäni ja se liittyy siihen, että kun meillä on ilmastonmuutoksen puolella IPPC, niin meillä pitäisi olla vastaavallinen järjestelmä myöskin biodiversiteetin puolella. Eli millä tavalla tieteellinen tieto voisi vaikuttaa politi- poliittisten päätöksen tekoprosessia? Une politique efficace de lutte contre la perte Tehokas biodiversiteetin suojelupolitiikka EU-ssa ja kansainvälisestikin vaatii resursseja, kontrolliresursseja, mutta myös rahoitusresursseja, jotka vastaavat todella kunnianhimoisia päämääriä. Kaksi kysymystä. Sitoudutteko siihen, että Natura 2000 rahoitusta lisätään ja oletteko valmiita myös kannattamaan komission sisällä ja jäsenmaihin liittyen kehittyvien maiden suojelualueiden laajentamista, koska kehittyvien maiden luonnonresurssit ovat myös vaarassa. Raha on tärkeä asia ja toivoin, että minulle olisi kerrottu, kuinka paljon rahaa on investoitu ympäristöasioihin. Luku on noin 155 miljardia rakennerahasta, maatalouspolitiikasta ja muilla aloilla, jotka liittyvät minun salkkuuni. Eli Life Plus ja Life-ohjelmat on, ovat tärkeitä. On hyvä, että Naturaan panostetaan näinkin paljon. Ja mielestäni kun keskustelemme jatkosta, niin mielestäni meidän tulisi katsoa asiaa siitä, millä tavalla toimintaa voitaisiin jäsenvaltiotasolla tehostaa, eli että he kykenisivät itse hoitamaan asiat kuntoon. Yleisesti ottaen meidän tulisi lähestyä asiaa kuitenkin sillä tavalla, että jos nyt ollaan realisteja, niin tiedän toki, etten ikinä pääse siihen tilanteeseen, että voisin itse valvoa tai varmistaa, että meillä olisi riittävästi varoja käytettävissä. Ja tästäpä syystä on tärkeää tehdä kollegoiden kanssa yhteistyötä ja saada riittävästi varoja käyttöömme, jotta voimme todellakin saavuttaa nämä tavoitteemme. Kiitoksia. Thank you. Kollega Gilling. To, um, Minä haluaisin hetkeksi vielä palata tähän äh, näihin laittomiin hakkuisiin. Äh, Äh, tulevat äh, konservatiiviset hallitukset Isossa Britanniassa ovat äh, sopineet tekemänsä tästä juridisesti laitonta ja ovat etsivät nyt opastusta Euroopan unionin suunnalta, mutta mitkä ei ole tulossa kylläkään. Yhdysvalloissa hiljakkoin muutettiin sata, sata, sata vuotta vanhaa lainsäädäntöä, Eh, jotta eh, myöskin sitten laittomien hakkuiden välineinä käytetyt eh, laitteet julistettaisiin valtiolle menetyksiä rikosentekovälineiksi. Onko tämän tavaista odotettavissa Euroopassa, Euroopan unionissa, kun ajatellaan kaikkien poliittisten sopi- sopimusten karahtamisen kiville tähän asti neuvostossa, missä, mikä teidän näkemyksenne nyt on? I have mentioned some of the things which... Mainitsin jo meneillä olevat projektit, lainsäädäntö ja hallinto, toimintaohjelma, niillä pyritään taistelemaan laittomia hakkuita vastaan. Ja Ghanan kanssa pääsimme vuonna 2009 sopimukseen ja kuten totesin, niin haluaisimme saada sopimuksia aikaiseksi muidenkin toimijoiden kanssa. On tietenkin selvää, etteivät kaikki halua mennä näin pitkälle. Ja tästäpä syystä viittaaman sääntelyjärjestelmä hyväksyttiin vuonna 2008 ja te tiedätte, että sitä käsitellään yhteispäätösmenettelyn piiriin kuuluvana asiana. Eli toiset sanovat, että meidän tulisi kieltää toiminta tykkänään tai sitten, että pitäisi löytää sovittelemaan lähestymistapaa, mutta tällä hetkellä en tiedä asiasta niin paljon, että voisin kertoa tai antaa teille selkeää vastausta, mutta uskoakseni suurin ongelma perustuu siihen, että tämä kieltoehdotusdirektiivi johtaisi käytännössä siihen, että me ajaudumme sen ongelman että me emme tiedä, miten tätä voitaisiin panna täytäntöön, eli sovellettavuus. Eli kyllä sillä voisi olla vaikutuksia, mutta täytäntöönpano on ongelmallinen. Tämän verran tiedän tässä vaiheessa, mutta voin luvata teille, että paneudun asiaan ja katson, miten asia kehittyy. Mutta tämä vaihtoehtoinen direktiivi on tällä hetkellä käsittelyssä ja meidän täytyisi löytää proaktiivinen lähestymistapa, eli meidän tulisi pyrkiä rajoittamaan hakkuiden vaikutuksia maailmanlaajuisesti uskoakseni 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä syntyy tätä kautta. Kiitos tästä vastauksesta. Olen mukava kuulla, että se on, on teillä listalla. Minun mielestäni sen pitäisi siellä tutkakuvassa välkkyä vähän näkyvämmin tämän vielä. Se olisi, sen olisi hyvä. What I... Niin, kun sitten mitä kaikki olen joululomien aikana lukemaan, niin kyllä tietäisitte, mistä on kyse. Ja voin luvata teille, että tein kaikkeni. Tämä on tärkeä asia ja sitä täytyy myöskin sellaisena käsitellä. Merci. Is there representative of... Kiitoksia. Onko sitoutumattomien edustajia paikalla? Ei ole, joten seuraavana kollega Ila Gardini. Eh, io volevo tornare un attimo al summit di Copenaghen. Di cui Kiitoksia. Minä halusin puhua Kööpenhaminan huippukokouksesta, josta on paljon puhuttukin. Sanokaa minulle, Kööpenhaminan epäonnistuminen oli ennakoitavissa ja me luotimme luotimme siihen, mitä alkavana vuonna tapahtuu, mutta Eurooppa ei voi vakavasti miettiä niitä instrumentteja, jotka ehkä olivat liiankin tiukkoja. Esimerkiksi tämä cap and trade säännöt, joita on vaikea soveltaa ja jotka vaativat vuosien valmistelun. Me tiedämme, että on olemassa maita, jotka mieluummin käyttäisivät hiiliveroa instrumenttina ja jotkut maat olisivat taas valmiimpia dialogiin, jos Eurooppa olisi valmis miettimään kompensatorisia toimia rajoilla, ainakin miettimään siis. I think if, if I would go to the more political part of your... Niin, jos keskittyisin tähän poliittiseen ulottuvuuteen, eli Kööpenhaminan jellakin mainingit, siitä on jokaisen opittava. Yhtäältä meidän täytyy oppia tästä se, että kun puhumme tavoitteista ja sitoutuneisuudesta, se on tärkeä asia, mutta toisaalta meidän täytyy myöskin katsoa, miten toimimme Euroopan unionissa ja mitä voimme saada aikaiseksi. Pitäisikö meidän muuttaa strategiaa Tämä on selkeä esimerkki siitä, että jos emme puhu yhdellä äänellä, jos meillä ei ole yhtä lähestymistapaa, jos meillä ei ole pelivaraa neuvotteluissa, niin silloin kyllä ajaudumme sivuraiteelle. Sitoumukset, jotka ovat selkeät, niitä pidetään itsestäänselvyyksinä, mutta tämä meidän johtaja-asemamme on hälventynyt. Tämä on selvä mielestäni tässä yhteydessä. Mutta tämäkin on asia, joka on ollut nähtävissä myöskin tutkimus- ja kehityspuolella. Kun katsotaan Yhdysvaltojen toimintaa, he eivät sitoudu, jos sanotaan, että he eivät sitoudu tähän ilmastonmuutoskysymykseen, se ei pidä paikkaansa. Erityisesti kun katsotaan, kuinka paljon investoidaan teknologian eri osa-alueilla tähän aiheeseen, niin voin sanoa, että heillä on vain oma lähestymistapansa. Niin kuin Frank Sinatra sanoi, teen sen omalla tavallani. Eli meidän täytyy vain muistaa, että he tekevät sen omalla tavallaan, mutta sitä ei pidä missään nimessä vähätellä. Ehkä me keskustelemme liikaa tästä. Meidän todellakin pitäisi paneutua itse asiaan. No niin, ilmeisesti puheaika päättyy tähän. La ringrazio ehm, del suo approccio. Kiitoksia. Kiitos vastauksesta. Minulla olisi vielä konkreettisempi kysymys ilmanlaatudirektiiviin liittyen. Aina näitä direktiivejä ei sovelleta joka paikassa samalla tavalla. Te tiedätte, että EU:ssa on merkittäviä alueita, joilla on hyvin vaikeata saada aikaan sitä, että tämän direktiivin rajoja kunnioitettaisiin. Esimerkiksi ilmastoolot vaikuttavat tähän. Eli niin paljon kuin haluttaisiinkin soveltaa tätä, se on vaikeata. Esimerkiksi Italiassa Padanien sola, jossa on 7 miljoonaa asukasta, ja siellä on keskimäärin ö, aika korkea päästömäärä per capita. Miten tätä voitaisiin paremmin soveltaa? Rahoitusavun välityksellä vai miten? Charmantti tapa esittää kysymys, mutta te tiedätte, mitkä säännöt ovat, eli ei kysytä, mihin ei olla saatu komissaarilta vastausta, joten jatketaan sillä tavalla, että kollega Gutierrez Cortines saa seuraavana puheenvuoron. Kiitoksia. On mukava nähdä täällä komissaari ehdokas, jonka kanssa olen jo työskennellyt erittäin menestyksekkäästi ja joka on suuri realisti. Se on mukavaa. Jos puhutaan minä haluan puhua koordinaatiosta. Minua kiinnostaisi kovasti, mikä on teidän visionne siitä, että saataisiin tieteellisempi ympäristöpolitiikka, joka olisi vähemmän tunnepohjaista. Hyvin monet komission raportit ja ehdotukset ovat perustuneet hyvinkin konventionaaliseen ja usein emotionaaliseen ja poliittiseen tietoon, eikä niinkään tieteellisen tietoon. Tämä on usein ilmastonmuutos- ja vesiasioissa ollut esillä. Kun nyt nimenomaan Kööpenhaminan tulokset johtavat alueelliseen politiikkaan, jonka pitää olla holistista, eli otettava huomioon kaikki, ja on päästävä hyvin paljon eteenpäin esimerkiksi maatalouspolitiikan huomioon ottamisessa mitä instrumentteja komissiolla on tässä koordinaatiokysymyksessä rahoituksen suhteen, päätöksenteon suhteen ja informaation saannin suhteen? Mitä instrumentteja, institutionaalisia instrumentteja komissiolla on ja jollei ole, niin millaisia pitäisi luoda? Kiitos. Thank you again. Kiitos. Taas kuulostaa kummalliselta. Et me vastaan, että ei, ei tunteita voi pois ottaa. Me olemme ihmisiä, ihmiset ovat tunne-eläimiä. Ja kun nämä tunteet äh, ovat äh, päätöksenteon voima, voimana silloin, kun ei asiasta tiedetä riittävästi, silloin tietysti Yksi suunta, mihin pitäisi pyrkiä, olisi tiedon lisääminen. Seitsemäs puiteohjelma – jos tarkastelisi, tarkastelisi seitsemättä puiteohjelmaa, kuten aikainen muistan te, te, te, tehneeni, se oli aika vihreä ei siinä ole pelkästään ympäristöstä kysymys, se olisi ihan väärä, väärä painotus, mutta tulee tarkastella liikennettä, energiakysymyksiä, nanoteknologiaa, mater- uusia materiaaleja, kysymyksiä, jotka kytkentyvät sosioekonomisiin tilanteeseen. Noin laajasti ottaen voitaisiin todeta, että puiteohjelma on hyvinkin ympäristöpainotteinen ja oikean suuntainen myöskin, jotka on, on elvytyssuunnitelmassa suun, suun hyväksytyt kysymykset liittyen yksityisen, yksi, yksi, julkisen yksityisiin kumppanuussopimuksiin saada, saadaksemme vihreitä autoja, vihreitä, vihreämpää teollisuustuotantoa, saadaksemme asumukset asunnot ja talot vihreämmiksi. Eli äh, tässä äh, tämä ju, juontuu äh, nykyisestä taloudesta tilanteesta. Ja nyt tämä on aivan ihanteellinen tilanne rakentaa talous niin, että, että tulevaisuudessakin saamme sen, mitä haluamme. Kiitoksia. Minä haluan kuitenkin insistoida vielä yhdestä asiassa koordinaatio on toisen ja kolmannen ö, tason, ei komissaar, komissaarin tasoista, tasoista toimintaa. Nyt vissiin kuuluu paremmin. Niin, minun nähdäkseni kyse, ongelmana on toisen ja kolmannen tason koordinaatio, ei komission tason koordinaatio, ja olen erittäin huo, huolestunut siitä, että ympäristö... Oletteko, oletteko tietoinen siitä, että rakennerahojen käyttössä tarvitaan paljon enemmän niiden todellisten politiikkaa soveltavien tahojen mukanaoloa paikan päällä. Kiitos. I think it's, uh, uh it's Minusta että tämä ensimmäisen tason koordinaatio ei riitä ollenkaan ensin teidän roolinne tässä yhteydessä on oltava vahva, vahvan, mutta kun puhumme aluepolitiikasta tai alueellisista ja paikan päällä toteutettavista politiikoista ja toimista, meillä on jo aika hyviä työkaluja käytettävissä ja käytämmekin niitä aika onnistuneesti ja taitavasti mutta minä olen nyt onnekas siitä, siltä osin, että me voimme nyt tulla, miettiä, miten me tulevaisuudessa sitten aiomme suunnata rahoitusnäkymiimme ja, mil, et, ja, ja lähestyä tällaisten painopistealueiden kautta. Ja ne, nämä kaikki on oltava näkyvästi, kaikkien on oltava näkyvästi esillä silloin, kun tulevaisuutta luodataan. Ajatella maataloutta meillä 7 prosenttia väestöstä on enää maatalouden palveluksessa, mutta kuitenkin ää, ää, istuvat, omistavat 50 prosenttia maasta, eli ei heitä voida huomiota jättää. Yhteisen ää, maatalouspolitiikan tulisi ottaa tämä huomioon, ne ovat omia, puut, omia puutarhojamme. Kiitoksia seurana Osa Westlund. Kiitoksia, kiitokset antamastanne vastauksesta REACH-kysymykseen liittyen. Millä tavalla aiotte kemikaalilainsäädäntöä vahvistaa erityisesti kemikaaleista, jotka eivät kuulu REACHin puitteeseen ja joita on markkinoilla suht vähän? This will be the answer which... Uh... No tässä. Tästä tulee vain tällainen periaatteellinen kysymys. En osaa asiaa niin hyvin, että voisin mennä yksityiskohtiin. Reachhan menee aika pitkälle ja, ja sen soveltaminen kytkeytyy myöskin kansainvälisiin sopimusvelvoitteisiimme osalta osittain. Äh, se on selvä. On, jos on asioita, jotka on otettava huomioon, siinä tapauksessa en ensin perehdyn faktoihin, jos on, on välttämätöntä ehdottaa uusia toimenpiteitä varmaan jää sitten tumput suorina seisomaan, vaan teen juuri, tuun, teen juuri sen. Yksi niistä erittäin ajankohtaisista kysymyksistä on, on nimenomaan nanoteknologia kysymys. Tämä on nyt tulla käymässä yhä entistä selvemmäksi meille kaikille ei se merkitsenyt sitä, että olen erityisesti mihinkään tähän sitoutunut, mutta näyttää, näyttää selvältä, että, että, että REACH-lainsäädäntö ei pelkästään riitä tämänkään sadan kyntämisestä. On tärkeää ymmärtää, tämä, että, että nanoteknologian kaltaiset asiat, jotka ovat äärimmäisen lupavia noin taloudellisesti, sisältävät myöskin asioita, joita meidän täytyy vastuullisesti miettiä. Ei kysymys ole vain yhdessä tapauksessa, e, eikä kenenkään etujen mukaista ainakaan elinkeinoelämän etujen mukaista ole, eikä meidänkään, jotka haluamme tietysti saada turvallisia tuotteita. Ja tämän tapainen logiikka olisi selkeästi kaikkien mielessä, koska sitten loppujen lopuksi e, kaikki investoijatkin, ne jotka haluavat menestyä myöskin tulevaisuudessa tässä tällä sektorilla, joutuvat tämän ottamaan huomioon. Jos julkinen mielipide ei ole kannalla, siis se on siinä vastaan useimmiten. Kiitoksia nanoteknologian suhteen, olen kanssanne samaa mieltä. Mutta sitten kemikaaleille liittyen vielä tarkennettu kysymys. Lasten tai tuttipulloissa on olemassa jopa tällä tiettyjä aineita ja meidän täytyy varmistaa, että näiltä altistuksilta voidaan välttyä, eli BPA-aineilta. Mitä aiotte tehdä tämän asian tiimoilta? Yes or no or... Valitettavasti en tunne asiaa riittävästi voidakseni vastata kyllä tai ei. Mutta kuten äh, mitä äsken totesin, äh, kemia kemiallisista aineista, jos me puhumme vaarallisista aineista, jos me puhumme aineista, jotka aiheuttavat kielteisiä vaikutuksia jos se on fakta, todettu fakta, ei ole muuta toimintamahdollisuutta sitten enää. Dankeschön. Dann haben wir jetzt... Kiitoksia. Seuraavana Mary McGuinness EPPn puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa komissaari ehdotu, ehdokas. Haluaisin vielä Richin liittyen todeta, että toivoisin, että te todellakin keskittyisi siihen ja kävisitte myöskin Helsingissä virastossa vierailuna. Tämä vuosi tulee olemaan erittäin tärkeä. Monia päivämääriä on, niistä on pidettävä kiinni, mutta nyt kysyisin eri REACH-lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyen. Oletteko sitä mieltä, että olemassa olevat vaatimukset ja edellytykset erityisesti PK-yrityksillä ovat riittävät ja oletteko sitä mieltä, että nämä ovat oikeutettuja huolenaiheita, että voidaan ottaa myöskin huomioon teollisuuden näkemykset. Negotiations for reach, as I said, were... Kuten sanottu, äh, äh, Reach-neuvottelut olivat pitkät ja sitkaat. Nyt siitä on sanottu tulokseksi lainsäädäntö, joka, jonka täytäntöönpano on sitten tärkein huolenaiheemme. Yksi seikka, jota painotitte, Eli tämä inhimillisen, huoli inhimillisestä kapasiteetista. Paitsi e, Helsingin virastossa kysymys on myöskin resursseista, kuten äsken huoma- huomautitte, resursseista täällä elinkeinon piirissä. Komissiossa olen huomannut, että työtä tehdään ankarasti ja meidän ei pidä aliarvioida sitä, että minä, minä olen omalla toimikaudellani perustanut kaksi toimenpanovirastoa, jotka ovat vähän erilaisia kuin sääntelyvirastot. Mutta joka tapauksessa niistä saatuen oppia sen, että kukin virasto vaatii oman aikansa ennen kuin se, sen pyörät lähtevät todella tehokkaasti pyörimään. Ei, ei, ei, ei riitä, että, että perustetaan organisaatio kahden vuoden välein ja että kaikki eh, eh, sitten toteutuu ensi hetkestä alkaen se, mitä on jossain aiemmin, aiemmassa vaiheessa sovittu. Eh, en tiedä, tiedän, että, että väkeä sinne yhä rekrytoidaan. En tiedä, miten pitkälle tässä on mentävä. Yksi kysymyksistä, joka aihealueesta, joka on myöskin minun vastuullani sivumen sanottuna yhdessä Janin kanssa, on huolehtia siitä, että resurssit ovat riittävät ja että, täytä, että lain täytäntöönpano on realistista. Tiedän, että tämä on vakava aihe, vakava huolenaihe. Nyt tässä vaiheessa olisi ennenaikaista ja epäkorrektiakin alkaa puhua mistään laajennuksista muista. Tämä on ihan liian varhaista tässä vaiheessa. Toivoisin kuitenkin, että kommentoisitte sitä, että jos lisäväkeä tarvitaan, niin siihen myöskin ryhdytään. Jos saan sanoa, niin vastasitte pitkään, mutta ette sanoneet mitään tarkkaa. Ongelmia teollisuuden ja viraston puolella on olemassa ja teidän täytyy varmistaa, että näihin ongelmiin pureudutaan. Ja mitä tulee nykyiseen lainsäädäntöön, Rush, eli vaarallisten aineiden poistamiseen. Tämä on linkitetty riitsiin ja tietyillä teollisuuden aloilla on ongelmia tähän liittyen. Oletteko sitä mieltä, että kun viraston liittyen tällaisia ongelmia on olemassa, että näihin voidaan paneutua, mutta ei välittömästi? Minulla ei ole mitään näkemystä tästä vielä. Voin vain luvata sen, että näihin nämä asiat ovat korkealla listallanne ja niihin joudun varmasti, tulen purautumaan, mutta en tässä vaiheessa rupea sitoutumaan mihinkään lopulliseen. Tiedän, että tässä on kyse ongelmasta, joka täytyy hoitaa pois päiväjärjestyksestä, mutta en enempää halua sanoa. Ei se ole pelkästään minunkaan, minun kontollani. Se on asia, josta täytyy keskustella kollegian muiden jäsenten kanssa. Ja tässä vaiheessa voin luvata teille, että, että tulen kylläkin perehtymään tähän ongelmaan. Ja jos tarvitaan, tartun myöskin toimeen. Thank you. Uh... Kiitoksia. Seuraavana kollega Palekis. Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen täällä vasemmalla. Nice, healthy and honest. On tietenkin hyvä, että eletään tällaisilla alueilla, mutta kaikki eivät ole kanssani niin samaa mieltä, mutta meidän täytyy huomioida seuraava kysymys. Minkälaisia taloudellisia virikkeitä ehdotat, ehdottaisitte käytettäväksi, jotta siirrytäisiin käyttämään ympäristöystävällisiä asumuksia? Luonnonvaroja hukataan esimerkiksi ylellisellä elämän tavalla pitäisikö meidän puuttua tähän esimerkiksi rahoituksellisia virikkeitä tarjoamalla? Yes, ja. Lyhyt vastaus, kyllä. Ka- ka- kaikkihan alkaa alusta. Jos äh, tuotteen hintaan on jo äh, internalisoitu nämä kustannukset, tästä tyypillinen esimerkki olisi vaikka se, että jos me kuvittelemme saavamme aikaiseksi Eh, kestävän tulevaisuuden yhteiskunnan eh, ilmaisella energialla. Eh, huijamme itsemme, ei näin tule tapahtumaan. Meidän pitäisi ottaa paljon muita asioita huomioon. Eli nythän me elämme siis markkinataloudessa, se, sen lainalaisuudet on otettava tietenkin huomioon. Se on yksi osa tätä logiikkaamme. Mutta kenties vakavin, vaikein ongelma olisi käytännössä on toisaalta resurssien ja sitten toisaalta BKT-kasvun koplaaminen. <clears throat> Nämä, jotka nyt kulkevat kehitykset, kun nyt kulkevat käsikädessä, jouduttaisiin, joudutaan eriyttämään. ne täytyy samalla, kun tehot, lisäämme tehokkuutta, käyttää vähemmän resursseja. Yksi niistä konsepteista, mitä itse haluaisin noudattaa, on tämä resurssien hallintakonsepti, jossa tuote on tässä keskiössä. Ja meillä on tukku ja täsmällistä lainsäädäntöä tästä, tästä jätepuolelta, mutta tärkeämpää kuin se on kuitenkin se, että että paras jätehän on näkymätöntä jätettä, eli että pyritään jäte eliminoimaan niin pitkälle kuin mahdollista. Meidän pitäisi keskittyä tähän kahteen ensimmäisen osaan, tuotantoon ja kulutukseen, käyttöön. Eli se, miten me, miten me jotakin valmistamme, siihen liittyen on muuten äh, jo, jotka juontavat äh, tehokkuusdirektiivistä äh, ja, ja tästä eko merkinnät ja näin poispäin. 70 prosenttia BKTstä ja lähtee julkista hankinnoista, ja tulee käyttää tehokkaasti. Kiitokset tästä kattavasta ja vakuuttavasta vastauksesta. Kaksi tuntia on jo kulunut, kaikki ovat väsyneitä, erityisesti te, mutta suoraan sanottuna toteaisin, että kuulemistilaisuuden alkupuolella minulle syntyi sellainen vaikutelma, että olen kuin operassa tai teatterissa koska täällä on esitetty osoituksia. Tällaisissa tilaisuuksissa ei ole koskaan näin paljon osoitettu suosiota, ei näinä viimeisinä päivinä eikä ennenkään, joten onnittelut siitä. Ja yksi henkilökohtainen kysymys. Mitä teette itse henkilökohtaisesti planeettamme suojelmiseksi? Yeah, first, uh, first comment about the... Niin, ensimmäinen kommentti näistä aplodeista. <clears throat> Parempi, että ne olisi säästetty viiden vuoden päähän, mutta hyvä kumminkin. Jaa, mitä itse siis teen? No, yritän ajatella vastuullisen kansalaisen tavoin. Jos kysytte, että onko, lajittelenko jätteeni eri ämpäreihin, kyllä, kotona ja töissä mit, mitä autoa käytän, jos siitä, siitä kysytte. Muuten voisimme vertailla, verrata näitä nuottejamme edeltäjäni kanssa, Priuksen käyttäjän kanssa. Minulla, minulla oli Prius jo silloin, se oli yksi ensimmäisiä markkinoille tuolloin tulleita malleja – se, se toimii äärimmäisen hyvin. Minä palaan tähän sitten loppupuheenvuorossani, koska en tässä nyt ehdi tässä tällä tarinalla ei kuitenkaan kovin onnellinen loppu, mutta on se sinänsä ihan mielenkiintoinen. Eli siis yritän sitä kautta lähestyä asiaa. Question in this additional question. Olipa tiukka paikka, kun tällainen lisäkysymys esitettiin. No seuraavana Salvatore Tatarella ja ilmeisesti kukaan ei ole väsynyt. Kaikki ovat pirteitä ja dynaamisia, joten Tatarella. Komissaario. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komissaari ehdokas, se päämäärä, että ilmaston lämpenemistä rajoitetaan kahdella celsiusasteella. Sillä pyritään estämään eh, kielteiset ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmiselle ja luonnolle myös maaperän suojeleminen, veden suojeleminen, ilman suojeleminen, metsien suojelu, kaikki nämä ovat mukana tässä kestävän kehityksen visiossa. Ja tästä kaikesta olemme yhtä mieltä. On kuitenkin olemassa tieteellisiä tutkimuksia, joiden mukaan tämä kahden asteen päämäärä on eh, mahdoton saavuttaa. Jotkut Tieteilijät puhuvat suuresta illuusiosta tai kahden asteen illuusiosta. Haluaisin siis kysyä teiltä, arvoisa komissaari ehdokas, mitä te ajattelette tästä ongelmasta ja konkreettisemmin, miten ympäristökomissaarina, minkä kannan otatte tällaiseen mahdolliseen kahden, siihen, että kaksi astetta nostettaisiin kolmeen asteeseen? Kiitoksia. First, I hope you will repeat the question to my colleague uh, in two days, but anyway. No ehkä kollegallenikin esitätte parin päivän päästä saman kysymyksen. Oli miten oli, toivottavasti ette oleta, että vielä tällä hetkellä virassa olevalta tutkimus- ja kehitysasioista vastaavalta komissaarilta, että tehtäisiin jotain muuta kuin mihin tällä hetkellä näytöt viittaavat. Mutta kun tämä on tärkeä asia, eli meidän täytyy lisätä ymmärtämystä. On monia asioita, joita emme vaan ymmärrä. Ja toistan, että olemme tyytyväisiä siihen, että meillä on käytettävissämme tämä kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli. Se on tehnyt erinomaista työtä ja siitä syystä, että keskeisimmät tieteen edustajat ovat siellä kokoontuneina ja he lisäävät yleistä tietoisuutta siitä, että me todellakin suhtaudumme vakavasti aiheeseen. Tietenkin kiistoja tulee esiintymään. Näinhän tiede toimii, mutta olisi erittäin hyvä, jos on joku, johon me voimme nojautua. Eli että me oli, meillä olisi luotettava työskentelypohja. Puheenjohtaja Barroso lupasi luoda kollegioon tällainen neuvontava ryhmä. Tämä on hyvä tapa huomioida tämän tyyppisiä kysymyksiä, mutta mitä tulee tähän kahteen tai kolmeen prosenttiin, vastaisin sanomalla, että en tiedä. Toivottavasti kahteen prosenttiin voidaan päästä ja se selviää hyvin nopeasti. Täytyy vain tehdä tarvittavat päätökset. Olisi sitten kyse kahdesta tai kolmesta prosentista, meidän täytyy sopeutua – riippumatta siitä, onko kyse kahdesta vai kolmesta prosentista. Sì, dovremmo adattarci, però io credo... Kyllä, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että tämän päämäärän saavuttamiseksi täytyisi saada aikaan radikaali muutos kansainvälisessä maailmanlaajuisessa energiasysteemissä. Ja jollei sellaista tapahdu, niin minäpä kysyn teiltä, Onko tämä hyvää politiikkaa se, että toisaalta esitetään tällaisia epärealistisia tavoitteita ja toisaalta ei tehdä mitään sille, että valmisteltaisiin toimia, jotka todella mahdollistavat sen, että meidän koko energiahuoltomme muuttuisi. Concerning the, the energy, um... Mitä energiaan tulee, niin sanoisin, että näin tulee käymään. Herää kysymys vain, että riittävän ajoissako. Sanoisin, että 15 vuoden päästä energian mahtivaltiot eivät ole ne, joilla on öljyä, vaan jotka käyttävät ja panostavat ympäristöystävälliseen energiaan. Minä uskon, että olemme menossa siihen syytöön ja suuntaan, ja se, että menemmekö riittävän nopeasti, niin se on eri asia. Ehkäpä tästä voitaisiin puhua enemmänkin, mutta en usko, että minä voin kertoa sitä sen enempää. Mutta mielenkiintoinen aspekti on se, että monet toimenpiteet liikennepuolella ovat sellaisia, joilla päästään lähemmäs tätä tavoitetta, mutta niilläkin omat rajansa. Meidän täytyy katsoa, minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Eli voidaanko täällä kantaa kortemme kekoon pitkän tähtäimen tavoitteeseen. Tätä meidän täytyy tarkistella. Olen vakuuttunut siitä, että tähän tilanteeseen ajaudutaan, mutta meidän täytyy vain katsoa, että millä tavalla siihen päästään. Mm. Seuraava kysymys, Nessa Childs. Welcome, Commissioner. Kiitoksia, kiitokset äh, komissaari ehdokkaalle täytäntöönpanosta. Tehän tiedätte, että monet jäsenvaltiot eivät kovinkaan innokkaasti ole panemassa lainsäädäntöä täytäntöön ympäristöpuolella. Ja kaksi kysymystä tähän liittyen. Mitä uusia lainsäädäntövälineitä tulette ottamaan käyttöön, jolla tavalla vo, jolla voitaisiin varmistaa lain, ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon ja idea direktiivi, miten voitte varmistaa sen tehokkaan täytäntöönpanon Ongelmia liittyy siihen tällä hetkellä. Ja sitten toinen kysymys, millä tavalla aiotte vastata viittata siihen, että jäsenvaltiot välttyvät ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta vetoamalla talouskriisiin. Niin yksi asia, mikä on jo vireillä, on se, että monia valituksia on esitetty ja voin sanoa teille, että kaikki ne kirjataan ja rekisteröidään ja tärkeää on kehittää tätä valitusten kirjaamisjärjestelmää se pitäydetäänkö tästä vaiko ei, niin meidän täytyy vain muistaa, että täytäntöönpanoon ja valvontaan liittyvät kapasiteetit löytyvät jäsenvaltiotasolta. Monet asiat, kuten pääsyoikeuteen ja muut asiat, jotka liittyvät Orhusin yleissopimukseen, nämä aloitteet ovat tärkeitä ja niihin liittyvät toimet, niihin panostan – meidän täytyy siis vahvistaa yhteistyötä unionin ja jäsenvaltioiden välillä. Monia asioita voitaisiin vielä mainita, mutta tärkeä asia liittyy tarkastuksiin – Muistaakseni vuonna 2007 jär- annettiin päätöslausuman luonnos liittyen siihen, että pitäisikö jonkinlainen EU-tason valvontaelin perustaa. Mutta maaliskuussa tätä asiaa tullaan käsittelemään ja tämän käsittelyn pohjalta teen päätökseni. Ja jos on olemassa selkeää viestiä, että tällaista tahoa tarvitaan, niin silloin tietenkin ryhdyn tuumasta toimeen. Mitä tähän mainitsemaan direktiiviin tulee, niin se on jo 25 vuoden ikäinen ja me lähdemme tarkastelemaan sen osioita. Ja tähän prosessiin liittyy myöskin konsultaatio ja silloin EP voi kantaa kortensa kekoon. Ja sitten loppuosa vastauksestani kunhan esitätte vielä tarkentavan kysymyksen. And... Niin, kiitokset tästä vakuuttavasta vastauksesta. Niin, tarkentava kysymys. Aiotteko kuulla myöskin parlamenttia silloin, kun keskustellaan siitä, että onko sääntöä noudatettu? Kyllä, mahdollisimman usein prosessi on toiminut mielestäni aika hyvin ja meidän tulee jatkaa tältä pohjalta ja uskon vakaasti siihen, että meillä on selkeät eurooppalaiset intressit ja tästäpä syystä meidän tulisi puhaltaa yhteen hiileen. Ja minä uskon, että sitä kautta päästään parempiin tuloksiin ja enemmän vauhtia tähän prosessiin. Eli kyllä, näin on. Ja sitten talou, kysymykseen, jonka esitettiin tuossa äsken. Mielestäni se olisi väärä filosofia. Jos ei ymmärretä sitä, että näin ei ole, talouskriisi on paras tapa perustella näitä rakenteellisia muutoksia me olemme nyt paineen alaisuudessa, meidän täytyy ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Monet ymmärtävät, mistä on kyse. Monet investoivat suuressa määrin innovointiin. Ja minä uskon, että heille pitäisi antaa selkeitä, hyviä viestejä. Heitä tulisi tukea. Mutta viestin pitäisi olla suora ja selkeä sana. Next one. Kiitoksia. Seuraavana Romana Jordan Siseli ja ja komissaari ehdokas saa nyt myöskin kahvikupposen. Itsekin tässä olen nauttinut kahvista. Vprašanje imam o skladnem eh, razvoju. Niin, arvoissa komissaari ehdokas, minulla on ehdotus harmonisesta kehityksestä. Tämä on Life Plus-ohjelmasta, joka koskee parhaiden ehdo- aloitteiden rahoitusta erityisesti palvelualoitteiden rahoitusta. Tässä on kansallisia kiintiöitä proportionaaliseen eh, suhteelliseen projektien jakamiseen jäsenmaihin ja jokaisen projektin täytyy saada vähimmäismäärä pisteitä. Jos nämä projektit jos näitä ei jaeta mm, oikealla tavalla jäsenmaiden kesken tulee ongelmia. Vuonna 2008 oli tällainen epätasainen määrärahojen jako, joten kysyn teiltä, mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta ohjelma Life Plus jakautuu ja kehittyy tasapuolisesti kaikkien jäsenmaiden kesken, ja miten tulette huolehtimaan siitä, että myös tästä ohjelmasta. Tähän ohjelman käytettävät määrärahat myös edistävät harmonista yhtäläistä kehitystä EUn sisällä. Niin, hienoa, että saan kahvia tässä juuri, kun saankin vastata omalla äidinkielelläni. Niin, Life on tärkeä ohjelma. Suurin osa Life-ohjelman varoista ohjattiin erityisesti siihen, että tunnistetaan sellaiset aihealueet, jotka liittyvät Natura 2000-direktiivin täytäntöönpanoon. Nyt kun tämä työ on päättymässä, niin on erittäin tärkeää saada lisää toimintavalmiuksia, eli että varoja voidaan ohjata muuallekin. Tämä lisääntynyt joustavuus, sitä voitaisiin esimerkiksi käyttää siten, että jäsenvaltioiden kapasiteetteja vahvistetaan. Se mitä sanoitte, että varat olisi jaettu epätasapainoisesti eri toimijoiden käyttöön. Sitä en voi sanoa tässä vaiheessa yhtään mitään. Täytyy tarkastella asiaa, eli täytyy katsoa, mikä on tilanne sillä saralla, mutta tulen joka tapauksessa paneutumaan aiheeseen. Ja haluaisin toistaa vielä seuraavan seikan. Nämä ovat tietenkin tärkeitä varoja. On tärkeää, että seuraava rahoitusnäkymiä käsiteltäessä varoja lisätään. Kun katsomme luonnonsuojeluun riittyviä tavoitteita ja muitakin tavoitteita, niin niihin emme pääse vain ja ainoastaan varoja lisäämällä. Me tarvitsemme horisontaalisen, monialaisen lähestymistavan. Kaikki ja ympäristöpoliittisia kysymyksiä täytyy käsitellä, rakennepoliittisia kysymyksiä, maatalouspoliittisia kysymyksiä. myös tiede täytyy huomioida, koska nehän vaikuttavat mitä suurimmassa määrin siihen, että varat kohditaan oikealla tavalla. Ja minäkin tulen paneutumaan tähän asiaan tulevaisuudessa. Olen samaa mieltä siitä, kuinka tärkeää tämä horisontaalinen lähestymistapa on. Tehän sanoitte, että teillä ei ole tietoja. 19 jäsenmaata eivät käyttäneet näitä määrärahoja. Eli vähemmän, yhdeksän maata käytti alle puolet näistä määrärahoista ja sen takia minusta tämä ei ole yksittäisten jäsenmaiden ongelma, vaan aivan aito eurooppalainen ongelma ja siksi haluaisin nyt hieman provosoida teitä tässä ja kuulla jotain teiltä niin, että henkilökohtaisesti, että henkilökohtaisesti sitoutuisitte siihen, että komissio tutkii, mitkä syyt tähän tilanteeseen ovat johtaneet ja sitten myös tekisi parhaansa tilanteen parantamiseksi. Minä tiesin kyllä, että ongelmia on näiden rahojen käytössä. Se, mitä nyt sanoitte, minä tulen kyllä pitämään huolen siitä, että analyysi tehdään, analysoidaan tilanteen syyt olisi outoa, jos niin ei ole vielä tehty, mutta jos ei ole tehty, niin tämä analyysi kyllä pannaan toimeen. Tulen katsomaan sitten siitä saatavia tietoja ja katsoakseni, miten toimimme eteen. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari ehdokas. Minulla on kysymys, joka liittyy enemmänkin yhteistyöhön parlamentin kanssa ja sen tekniseen aspektiin, ei niinkään sisällöllisiin asioihin. Voisitteko kuvitella, että me voisimme priorisoida ympäristökysymyksiä ja ympäristöstrategioita eh, kustannustehokkuuden, terveysriskien ynnä muiden tällaisten tekijöiden suhteen ja mikä komissio, voitteko te itse ottaa tässä ohjaavan aseman, voisitteko kuvitella, että ottaisitte tässä ohjaavan aseman, kuka huolehtisi siitä, että nämä samat ongelmat eivät tulisi aina yhä uusissa asiakirjoissa esiin, kun olemme jonkun hylänneet. Mitä mieltä olette Sunset Clausesta siitä, että me voimme myös hyvissä ajoin saada lait loppuun? Ja mitä mieltä olette Tonavan strategiasta vielä lopuksi? I could not give you here a Tässä en nyt kykene antamaan täsmällistä vastausta. Lupaan kuitenkin, että, että kaikki ne asiakokonaisuudet, joiden puitteissa tehdään yhteistyötä, ja niitä on paljon, tulen vakavasti ja rehellisesti pitämään teitä yhteistyökumppaninani. Minulle se on ennakko edellytys, ennakkoehto, ja se on minusta osa poliittista kulttuuria. Lissabonin sopimus on tuonut tiettyjä uutuuksia mukanaan. Se on myöskin vahvistanut Euroopan parlamentin roolia, mitä tuen ja kannatan, koska paitsi teidän mukanaolonne, myöskin teidän mahdollisuutenne vaikuttaa päätöksentekoon on parantunut, mikä antaa enemmän uskottavuutta kaikille yhdessä hyväksyville ehdotuksille. Tämä olisi tällainen ympäripyörä vastaukseni. Mitä tulee näihin täsmällisiin kysymyksiin, minne minulle, minulla ei niistä ole vielä selkeää näkemystä, mutta olen valmis ja yhteistyöhaluinen. Jos ongelmia on yksity, yksilöinä tai valiokuntana niin voitte kääntyä puoleen, niin olen Envi-valiokunnan kanssa aiemminkin tehnyt äh, yhteistyötä. Olen tästä esimerkiksi äh, REACH-direktiivistä kuullut enemmän puhuttavan nyt kuin kertaakaan yhteensä viiden vuoden aikana tähän mennessä, mutta tämä tulee olemaan sitä uutta to- tointani sitten näköjään. On paljon sellaisia kysymyksiä ja asioita, joiden puitteissa voimme tiivisti vielä toimia yhteistyössä jatkossa. Paljon kiitoksia. Sitten viidenteen ja viimeiseen kyselykierrokseen viisi lyhyttä kysymystä. Ensimmäisen Joa Ferreira Guen puolesta. Olkaa hyvä. Eh, eh, kiitoksia. Arvoisa komissaari, Minulla on vain minuutti aikaa, joten menen suoraan kysymykseen biodiversiteetistä konkreettisemmin politiikkojen rahoitus ja siten Natura 2000 verkon rahoitus. Oletteko te yhtä mieltä siitä rahoitusmallista, jota tällä hetkellä sovelletaan? Onko erityisinstrumenttia, joka liittyisi Natura 2000? Olemme me kaikki yhtä mieltä tästä transversaalisesta ja horisontaalisesta lähestymistavasta. Kysehän on rahoituksesta, joka tulee maatalousrahastoista rahastoista tai rakennerahastoista. Oletteko siis yhtä mieltä siitä, että Natura 2000 pitää rahoittaa näin vai pitäisikö olla erityinen rahoitusinstrumentti sitä varten? Minä en voi olla ajattelematta, että kirjassa, jonka lähetitte meille, te puolustatte uusia päämääriä biodiversiteetin säilyttämisessä? Eli oletteko sitä mieltä, että Natura 2000 päämäärissä on jokin ongelma, eikä siis niissä rahoitusvälineissä, joita näille päämäärille asetettiin. Ja jos näin on, niin miksi haluatte asettaa uusia päämääriä? Missä ongelma siis on? Päämäärissä vai rahoituksessa niiden saavuttamiseksi? Kiitoksia. No, I think in the biodiversity we... Ei, pitää biodiversiteettiin tulee tämänpäiväistenkin keskustelujen mittaan olemme tulleet siihen tulokseen, että, että siinä juuri onkin piilevät, siinä juurikin piilevät pahimmat haasteet, suurimmat haasteet. Itse Life-ohjelmasta sen muistelen sisältävän, että 50 prosenttia käytetään Natura-ohjelmien rahoitukseen, mutta tämä on liian simplistinen lähestymistapa. Ei voida ajatella, että, että, että sen kautta selvit, selvitään myöskin biodiversiteettikysymykset. Toistan vielä kerran, että kokonaisvaltainen lähestymistapa on ainoa tie menestykseen tässä. Yhteinen maatalouspolitiikka, jos sinällään ja tietenkin nämä rahastot, jotka sinne sitten implisiteisesti sisältyvät. Yhteinen kalastuspolitiikka, joka äh, tänä päivänä, sikäli kun ymmärrän, äh, on aika avoin kestävän kehityksen kysymysten osalta. Meidän täytyy näihin puuttua oman politiikan tekomme kautta ja, sitä, ja siinä sitten taas erilaisten instrumenttien välityksellä. Koska aina kun toimimme kestävällä tavalla, silloin rivien välissä, välistä löytyy myöskin vastaukset biodiversiteettiongelmiin. En tässä vaiheessa en Eh, tulee nyt, en ajattele mitään uusia mekanismeja, uusia instrumentteja, käytetään niitä, mitä meillä on olemassa, mutta järkevästi. Molemmat silmät Sepposen selällään kuitenkin ajatellen sitä politiikkaa, jota me teemme kautta linjan, niin että se todellakin su- suojelee myöskin biodiversiteettiä siinä samalla. Kiitoksia. Kolmannen kerran Julie Girling, te olette varmaankin ryhmänne ainoa asiantuntija. Onnittelut siitä. See the trust that they place in me. Uh... Luottamus minuun on kova. Yleisluontoisempi kysymys teidän roolistanne komissiossa kollegiona. Monet täällä uskovat, että teidän ei pitäisi puuttua kaikkeen, paitsi ympäristöpuolella me tiedämme, miten aiotte toimia, mutta me tiedämme, että Kööpenhamina oli melkoinen pettymys ja kyse ei ole ilmastonmuutoksesta, vaan siitä, millä tavalla tämä on vaikuttanut Euroopan johtoasemaan. Kysyisinkin teiltä, että mihin te aiotte ryhtyä, jotta kansalaisten luottamus ja teollisuuden luottamus palautuisi, eli että Eurooppa voisi olla taas edelläkävijä. Concerning the, the current... Mitä tulee nykykomissioon? Ja koska olen eh, siinäkin mukana ja todennäköisesti toivon mukaan vielä myöskin seuraavassa mukana edustajana jäsenenä, minun mielestäni eh, komission eh, resurssien niiden resurssien kaksinkertaistaminen, jotka vastaavat näistä kysymyksistä, ilmastonmuutoksesta ja muista, olisi paikallaan. Se olisi minusta, se on hyvä merkki minusta meille kaikille. Tämä kuulostaa ehkä provokatiiviselta, mutta monella, monet seikat, jotka olivat vähän varjoissa tuolla kulisseissa, ilmastonmuutos, biodiversiteetti, vesikysymykset, tämän tällaiset jätekysymykset voisivat sen vuoksi siitä syystä, että, että minä vastaan ympäristöstä kenties nousta enemmän esille ja saada enemmän huomiota. Eli kyllä minä tätä ihan positiivisena asiana pidän kaiken kaikkiaan. Mitä sitten tulee meidän maailmanlaajuiseen rooliimme ja vastuuseemme siellä? Tässä täytyy vähän palata äh, aiemman, aiempaan vastaukseeni ja mainita vielä, että meidän täytyy ottaa, op, ottaa opiksemme menneistä, menneistä vastatakseni peruskysymyksiin, eli siihen, että, että miten sitoutuneita me yhdessä olemme. Tämä on hyvin globaali kysymys, Esimerkiksi, jos ajatellaan nyt ilmastonmuutosta, niin se on, hyvin, se on globaali kysymys, jos mikä millä tavalla siihen suhtaudutaan, mitä sen hyväksi tehdään, ja ovat kaikki valmiit hyväksymään eurooppalaisen lähestymistavan meistä. Tämä on logi, looginen ja paras tapa tietysti, mutta voimme me todella sitten siirtää sen kaikkien muidenkin toimintaohjelmaan. Muutoshan on välttämätön, se on selvä. Ja tässä suhteessa, jos ajatellaan Euroopan johtavaa roolia tässä – kuulkaa, jos me nyt olemme vakavissa, teemme tätä politiikkaa vakavissamme ja olemme vakavamielisiä kansalaisia myöskin, meidän täytyy ottaa, ottaa tämä vastuu kannettavaksemme. Jos me kerran uskomme siihen, onko, muuta, onko muita mahdollisuuksia muuta kuin olla johtavassa roolissa? Satu Green. Kiitoksia vihreiden puolesta seuraan Satu Hassi. Arvoisa komissaari ehdokas, olen iloinen siitä, että mainitsitte resurssitehokkuuden yhtenä keskeisenä prioriteettinanne, mutta voisitteko kertoa tähän liittyen hiukan enemmän suunnitelmistanne? Eli mitä muutoksia aiotte saada tulevan viitivuotiskauden aikana aikaiseksi? Esimerkiksi sitovat tavoitteet aiheeseen liittyen, olisivatko ne mahdollisia, tai Olisiko jopa mahdollista ottaa käyttöön sitovia tavoitteita, jotka liittyvät resurssien käytön absoluuttiseen vähentämiseen? Tehän tiedätte, että eriyttäminen kasvun ja luonnonvarojen käytön suhteen on toiminut suhteellisella tasolla, mutta absoluuttisesti tilanne on toinen. Ja even if it's close... Niin, vaikka kello on paljon, kysymys on tärkeä. Ensimmä, pari eh, ensimmäistä seikkaa, jotka on tässä muistettava. Ensinnäkin eh, Eurooppa on resurssien tuoja, maahantuoja. Kun puhutaan eh, globaalisti siitä, miten meidän kansainväliset kumppanimme toimivat – Yksi mielenkiintoisista tekijöistä on se, että Japa, ja, mitä, Japanin resurssitehokkuus on pahem, parempaa kuin meillä. Sieltä tietysti tiet, tiettyjä varaumia, tietty, tietyn varaumin. Tämän aluksi nämä, nämä, nämä faktat, me, meidän resurssitehokkuuteen ei ole riittävän hyvä. Tämä koko kysymys on minun työssäni keskeisellä siellä – Meillä on uudet kierrätystavoitteet, meillä on eh, ekosuunnittelu, ekodesign-direktiivit, meillä on jäte, jät, jätteen eh, hillitsemiseen eh, suunnattu, suunnattuja toimintasuunnitelmia, kulutusta rajoittavia toimenpiteitä ja näin poispäin. Kaikki ne ovat instrumentteja, joita voimme käyttää. Kun tavoitteita asetetaan, meidän pitää aina muistaa olla varovaisia puheissamme ja tavoitteissamme – ja nämä esimerkiksi energiatavoitteet ovat varsin monimutkaisia, kun, kun niitä, äh, niitä aletaan keskustelemaan, niistä aletaan keskustella äh, resurssitehokkuuden äh, näkökulmasta. Täytyy aina muistaa ympäristövaikutukset, minkä vuoksi haluaisin myöskin resurssitehokkuudelle asettaa tavoitteet, selkeät tavoitteet. Kyse ei ole niinkään määrästä, vaan ennen, en, enemmänkin siitä, miten tässä tulisi toimia. Tämäkin on tärkeä kysymys nimittäin. Ja mitä tulee tähän ä, luonnonvarojen temaattisen strategian, hyväksikäytön temaattisen strategian, täytyy tässä lähi tällä vuodella, tällä vuosikymmenellä juuri näihin paneutua erityisen tarkkaan. Kiitoksia, kiitoksia Corinne Lepage, kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komissaari ehdokas, kiitoksia nyt ensinnäkin laadukkaista vastauksistanne. Hiukan erilainen aihe, josta vielä ei ole puhuttu. Tämä liittyy asiantuntijuuden arviointiin, joka on erittäin tärkeää ympäristöasioissa. Millä tavalla te aiotte olla kansalaisten legitiimin luottamuksen arvoinen siinä, millaista tietoa kansalaiset saavat päätöksentekomekanismeista ja ylimalkaan ympäristöstä. Eli miten täytyy huolehtia siitä, että asiantuntijat ovat puolueettomia ja ilmaisevat puolueettomuutensa? Ja voitteko te parantaa transparenssia ja läpinäkyvyyttä siinä, että e, ympäristöpääosasto, e, miten pääosasto toimii ja miten e, lobbaaminen pidetään kurissa komissaari Kalasin antamien suuntaviivojen mukaan ja kuinka te pystytte paremmin suhteessa kansalaisyhteiskuntaan takaamaan sen, että asiantuntijoiden käyttö, käytössä vältetään näitä mainitsemienne ristiriitoja. Kiitos. Uh, first, uh, about... Niin. Ensinnäkin uh, lobbauksesta minä pidän sitä ihan normaalina osana työtäni, se minun näkemykseni. Se on minu, minulle pikemminkin tiedonsaantikanava, muitakin tietenkin seuraan, mutta pitäähän minun saada kuulla erilaisia näkemyksiä. Ja täytyy huolehtia, että saan kaiken, kaikkien ö, näkemykset tietooni tässä näin tulen toimimaan myöskin. Toisekseen, mitä tulee tutkimusten laatuun, nämä viisi vuotta, menneet viisi, viisi vuotta olen koittanut huolehtia siitä, että, että kaikki selvitystyöt ja tutkimukset ovat läpinäkyviä, laadukkaita ja niin valittuja, että, että tulokset ovat riippumattomia, ja että, ettei jää mitään hampaankoloon kenellekään, että jokin voisi olla ristiriitaista. Sitä en suvaitse. Ja samaa logiikkaa aion noudattaa ympäristö, ympäristödirektoraatinkin kanssa toimiessani. Asiantuntijoihin on tärkeää voida luottaa, mutta, mutta mutta niin vielä tärkeämpää voida luottaa äh, tiede, tieteellisiin äh, papereihin ja äh, selvitysraportteihin. Ja sitten tämä vaikutusanalyysin logiikka, jota ollaan lanseeraamassa ja syventämässä, on jo toistaiseksi kohentanut asioiden tilaa merkittävästi. Mutta meidän pitää kuitenkin olla jämeriä myöskin siinä, että myöskin vaikutusten arvioinnin laatu on mahdollisimman korkea. Katsoa, eh, onko hanke hyödyllinen, täyttääkö se tehtävänsä. Kiitoksia. Sitten vielä kollega Tabachi. Arvoisa komissaari, kuuleminen aloitettiin tänään vesihallintoon liittyvästä kysymyksestä ja lopuksi haluaisin palata tähän samaiseen aiheeseen, sillä sillä on strateginen merkitys koko Euroopalle ja koko maailmalle. Te korostitte sitä, että te haluatte varmistaa, että vesipuitedirektiiviä sovelletaan mutta voisitteko tarkentaa, mitä välineitä on otettu käyttöön tämän tavoitteen saavuttamiseksi? None of the measures has... Äh, mitä, mitä, mitään toimenpiteitä, minkä toimenpiteisiin ei ole vielä ryhdytty, äh, koska en ole vielä niin pitkälle päässyt. Mutta jos tarkastellaan tätä aiempaa historiaa, miten eurooppalaista lainsäädäntöä on hallittu ja hallinnoitu. Ymmärtääkseni vesidirektiivi hyväksyttiin vasta vuonna 2000. Vuonna 1967 aloitettiin kemikaaleista ja olen aika yllättynyt sitten havaitessani, että vasta 2000-luvulta alettiin puhua vesis, vedestä ja vesidirektiivistä. Tässä on tämä suisto lähestymistapa, niin kattavat järjestelmät ovat siinä avainkysymyksiä. Rajat ylittävä yhteistyö on niin ikään avainasia. Se, se onkin yksi ensimmäisistä toimenpiteistä, johon on tarttua. Sitten suunnittelun, suunnittelu ja konsultointi ja saastuttaja maksaa periaate. Siihen kytkeytyvä tärkeä kysymys on vesivarantojen hinnoittelu – sitä on aliarvioitu toistaiseksi. Samoin tasapaino muiden alueiden, muiden politiikan haarojen suhteen on sekin huomioitava. Tämä on kiinteä osa vesidirektiivistä, mutta sitten mitä tulee, eli siis hintatehokkuus ja sitten tämä kysyntä kysyntäseikkoja äh, ei ole tarpeeksi otettu huomioon, mutta mit, mitä tulee tähän lainsäädäntöön, joka meillä nyt on voimassa, lupaan, että perehdyn huolellisesti tämän lain täytäntöönpanoon ja su- suhteeni jäsenmaihin on yksinkertainen, pitää olla suorasukainen, terävä ja vaativa, mutta toisaalta myöskin sitten valmis ojentamaan auttavan käden. Minusta subsidiariteetti ja yhteinen lähestymistapa ovat kysymyksiä, jotka, joista on hyötyä kaikille. Ja seuraavaksi lisäkysymys. As a former commissioner for research and science, please explain... Niin, te vastasit tai vastat edelleenkin tutkimuksesta kehityksestä ja kysyisinkin, että mitä innovatiivisia välineitä teollisuus- ja maatalouspolitiikalla tai muilla saroilla on voitu käyttää hyväksi, sillä veden käytön vähentäminen ja veden haaskaaminen on Euroopassa suuri ongelma, erityisesti maa talouden puolella 70 prosenttia vedestä menee maatalouteen. Se on melkoinen määrä, joten miten voitaisiin ottaa käyttöön uusia teknologisia ratkaisumalleja yhteistyössä maatalouden ja muiden alojen edustajien kanssa. Ja, kiitos. Olette varsin oikeassa äh, huomauttaessanne, miten tärkeää on äh, soveltaa uutta teknologiaa ja kehittää sitä. Meillä on eurooppalaista teknologiaa, äh, ympäristön ympäristöteknologiaa olemassa ja kehitteillä. Tätä lähestymistapaa pitää vahvistaa ja sitä pitää hyödyntää, puhutaanpa sitten mistä tuotannosta hyvänsä. On hyvä muistaa, ei puhuta pelkästään bioteknologiasta, tietoteknologiasta ja näistä muista, jotka ovat pisimmälle kehittyneitä, vaan meidän pitää miettiä sitä, miten me pystymme uusia teknologisia oivalluksia ja päätöksiä käyttämään myöskin näillä mainitsemallanne aloilla, vaikkapa juuri maataloudessa kalastus ja vesihuolto ovat niin ikään selkeitä kohdealueita. Olen yhtä mieltä vedenkäytön tehokkuus huolenne kanssa. Se vaatii lisää huomiota, mutta minusta tässä taas tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa on kaikkein tärkeintä. Hinta, kysy, kysyntä, teknologia ja samoin tietenkin ihmisten käyttäytyminen, kaikki ovat osatekijöinä tässä kokonaisuudessa. Ja sille tielle aion lähteä. Kiitoksia ja lopuksi sitten Peter Liese. Kiitoksia. Arvoisa komissaari ehdokas, minulla olisi kysymys Euroopan parlamentin yhteistyötä koskien 225 artiklan mukaan, joka ennen oli sopimuksessa artikla 125. Parlamentilla on epäsuora aloiteoikeus ja te vasta, kirjallisessa ne sanottekin, että te otatte tämän huomioon, take into account englanninkielisessä vastauksessanne. Mutta jo perussopimus sanoo enemmän ja te tiedätte varmasti, että parlamentti on neuvotellut tästä komission puheenjohtaja Barroson kanssa, ja me mielellämme näkisimme, että komissio lähtökohtaisesti, tietyin poikkeuksin, mutta lähtökohtaisesti, jos me teemme määrä äh, enemmistön perustuvan ehdotuksen, että myös komissiolta tulisi sitten ehdotus, tuletteko te tekemään tämän lähtökohtaisesti omalla alueellanne ja tuletteko te myös Barroson edessä eh, eh, kannattamaan meidän eh, kantaamme tässä asiassa? Kiitoksia. I think, uh, it is... Niin, minusta tämä Lissabonin sopimus on, on selkeä, että Euroopan parlamentti voi enemmistö, määräenemmistöllä pyytää komissiota ottaa käsittelyyn asioita, joita, joita se pitää tärkeä. Jos komissio ei tee ehdotusta, sen piti kertoa siitä Euroopan parlamentille perustelluin syyn. Tästä neuvoteltiin pitkään perusteellisesti on tärkeää myöskin sitten panna se täytäntöön. Minun henkilökohtainen näkemykseni on, että, että jos parlamentti eh, esittää pyyntönsä tavalla, jota hahmottelitte, meidän pitäisi siihen suhtautua varsin vakavasti. Minä olin Varoson eh, ykkös, ykköskomission jäsen, jossa, jonka eh, historia suht, tai saavutukset Euroopan parlamentin suhteen ja suhteen ylläpitämisessä ovat aika hyvät. Tämä tietysti teidän täällä valiokunnassa ja, ja minun komissaariehdokkaan välisen keskustelun lisäksi pitäisi tietysti käydä toimielinten välillä tätä keskustelua. Se on pohjaa toimijoiden väliseen sopimukseen, mutta puheenjohtaja Barossa oli kyllä varmaan tosissaan, kun hän puhuu tästä erityisestä kumppanuussuhteesta. Se tarkoittaa avointa, hyvää yhteistyötä ja minusta kun tällainen vakava henkinen ehdotus tehdään, siihen pitää sitten suhtautua yhtä lailla vakavamielisesti. Ja, äm... Lisäkysymys. Niin, minä haluaisin tietysti perussopimuksessa lukee, että komissio voi myös antaa syyn, perustelun sille, miksi se ei ehdotusta tee, mutta haluaisin tietää tarkemmin, mitä te suosittelette komissiolle, kollegiumille omalla aihealueellani ja minkälaista eh, kantaa tulette edustamaan keskustelussa Barroson kanssa? Minkälaiset syyt voisivat johtaa siihen, että komissio ei ehdotusta tai aloitetta tekisi? Eh, voisiko se olla tämän tyyppinen syy, että sain juuri puhelun Lontoosta, Pariisista tai Berliinistä? Eli, eli otatteko te vakavasti tosiaan tämän perussopimuksen kohdan? I can just say to you, certainly... Voin vain sanoa, että ei ainakaan Berliinin tai öö, Lontoon tai minkään mukaan pääkaupungin puhelu tulee vaikuttamaan päätöksiin, sitä eikä tätä. Tämä on kysymys, johon on suhtauduttava vakavasti ja siihen on, on sitä käsiteltävä toimielinten välisten yhteistyösuhteiden määrittämällä tavalla. Lupaan kumminkin sen, että että, että jos teiltä on tulossa ehdotuksia, joilla on enemmistö takanaan, jotka ovat vakavalla, vakavassa mielessä ehdityt, ja en, en muuta voi luvata sen suhteen kuin, että noudatan allekirjoitettua sopimusta. Mutta minusta se, sellainen ehdotus, jos se tulee, täytyy, sitä täytyy puntaroida – perusteellisesti, jos komissio sitten kieltäytyisi, vastaisi ei, viittaan nykykomission tilastoihin, meidän pitää olla varmasti vakava perusteltu syy kieltäytymisellemme. Muuta en uskalla sanoa. Muut, muu kuuluu sitten jatkoneuvottelujen, kuulu, kuul, muu kuuluu jatkoneuvottelujen piiriin. End of the question time. No niin, arvokollegat. Kuuleminen on päättymäisillään. Kyselykierrokset on käyty loppuun. Aikataulussakin on pidäytytty. Yksi kollega jäi tulematta, joten tämä siitä kautta voitettu viisi minuuttia käytettiin hyvin hyväksi. Komissaari ehdokas on selvästikin tehnyt joulunpyhien aikana hartiavoimin töitä, kun katson hänen muistiinpanojaan. Hän sanoi, että Eurooppa on vihreä ja planeetta on sininen. Kun katson hänen muistiinpanoja, sieltä kyllä löytyy kyllä koko väriskaala. Eli ympäristöaspektit on kyllä huomioitu ja minä uskon, että tässä likimain kolmen tunnin käsittelyn aikana olemme ottaneet esille monia monia sydämiemme lähellä olevia asioita ja kiitokset antamistanne vastauksista. Ja te sanoitte, että loppu huomioissa kerrotte, millä tavalla aiotte suojella ympäristöä ja nyt kysyisin itse teiltä, että mikä on teidän olohuoneen keskimääräinen lämpötila? tila ja työhuoneen lämpötila. Ja kun katsoo tätä mittaria, niin 25 astetta, no siinä on kyllä parisen astetta liikaa. Joten parlamentin taholta voitaisiin parantaa toimintaa, minun mielestäni. No, eiköhän anneta loppupuheenvuoro komissaari ehdokkaalle Janes Potocnikille. Ja ehkäpä silti voitte vastata kysymykseen, eli kuinka lämmintä teidän olohuoneessanne on? I think it's not fair. Ei, tämä on epäreilua. Pitäisi mitata lämpötilakokouksen alussa ja lopussa erikseen. Niin, mutta normaali lämpö, lämpö, työlämpötila on pyöri tuossa 21 keppeillä. Minä äh, valitettavasti äh, viihdyn lämpimässä paremmin kuin kylmässä, vaikka olenkin kylmästä maasta kotoisin tai viileästä. Muutama äh, näkemys vielä, jos sallitte tähän palaverin päätteeksi kun kävin läpi tätä, tätä direktiivivuorta ja, se, ja piirakkoa, Äh, kirjoitin itselleni ennen kuin aloitin, äh, aloitin perehtymisen, äh, yksityiskohtaisemman perehtymisen näin horisontaalisesti, ja ennen kuin aloin tutkia kuudennen ympäristötoimintasuunnitelman mm, toimintaohjelman tavoitteisiin, kirjasin muistiin, mitä tärkein, tärkein, tärkeimpiä tavoitteita toimi, toimialukaudella on – ja tietysti äh, ilmastonmuutos on ykkösen, ykkösenä sen varjossa on, on kestä, kestävän kehityksen määritteleminen, äh, suutsin kokonaisvaltainen äh, käsittely, synergiaetujen kautta, esimerkiksi erityisesti mitä tulee ilmastonmuutokseen, näitä limittäisiä opetuksia ja, ja toimenpiteitä tulee ottaa huomioon. Monissakin on, monissa, monilla muillakin saroilla on hyvinkin paljon kannustavia stimula, stimuloivia esimerkkejä. Meillä on nyt markkinatalous äh, ympärillämme ja siinä ympäristön tulee nähdä toimivan käsikädessä talous, talouselämän kanssa eikä sitä vastaan. Myöskin hiilivapaan äh, talouden käsitystä, käsitettä pitäisi äh, laventaa 2020 strategiaa, tulisi kytkeä kestävän kehityksen strategiaan se, äh, riittävä rahoitus on olennaista politiikan toteuttamiselle, että tulee varmistaa äh, suora rahoitus hankkeelle. Ja sen, sitä tärkeämpää vielä on se, että kaikkia instrumentteja ja rahoitusinstrumentteja käytetään kestävällä äh, ja järkevällä tavalla ympäristötavoitteita ajatellen. Kansainvälistä panostusta tarvitaan voimakkaammin, koska monia kysymyksiä voidaan käsitellä vain globaalisti ja näin poispäin ja noin päin, niin poispäin. Loput ovat sitten vielä tälle salkulle ominais, ominaisia vielä yksityiskohtaisemmin. Äh, odotin tätä kuulemistilaisuutta innokka, innolla, koska toivon mukaan tästä saadaan alku hyvälle yhteistyölle seuraavan, seuraavalle viisivuotiskaudelle. Uskon vakavissani, että näin voita, näin todella tulee tapahtumaan. Kuten lupasin, kuuntelen aina ehdotuksianne, vastaan puheluihinne, vastaan vierailupyyntöihinne. Ja jos sitten kauni, kauniiksi lopuksi todellakin haluatte kuulla Prius-tarinan loppuun, eh, minun poikani eh, runttasi eh, Priuksen 13. marraskuuta kello 13. Muistatteko, koska minä päivänä tämä kuulemistilaisuus alkoi? Jos, jos se on nyt sitten huonoa karmaa, niin se on nyt sitten valmis kuopattavaksi. Kiitoksia kaikesta. Ja toivon, toivon todellakin, että tästä saa, saimme alun läheisellä yhteistyöllä seuraavan viiden vuoden ajaksi. Kiitos. Thank you, colleagues. Thank you, Commissioner. Kiitokset arvon kollegat, kiitokset komissaari ehdokas Potocnokille. Tämä oli mielenkiintoinen kolmituntinen kuuleminen päätän kuulemistilaisuuden ja toivoisin, että puolen tunnin päästä koordinaattorit voisivat tavata 1G2 ja siellä sitten analysoimme tätä kuulemistilaisuutta. Kiitoksia.